Possiamo? Buongiorno a tutti, allora cominciamo. Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme kokouksen. Päätösvaltaisuus lienee saavutettu. Ensimmäinen kohta esityslistalla vastuuvapaus 2008 Euroopan yhteisön yleinen talousarvio pääluokka kolme komissio sekä 7, 8, 9 ja 10 Euroopan kehitysrahasto. Boguslav Liberatski on tässä esittelijä ja sitten tilintarkastustuomioistuimesta asiasta vastaava jäsen Jasek jurtsi Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission sen hyvät naiset ja herrat, kiitoksia. Kiitoksia tavallaan, että tiivistää tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen vuodelta 2000 kahdeksan ja kertoo näistä erityisistä tuomioistuimen huomioista. Tuomioistuimen mielestä komission vuosikertomus rahoitus EDFn e rahoituksesta kuva, kuvaa hyvin tavoitteita varainhoitovuodella, varainhoitotilanteen ja edistykset, jotka huomattavasti vaikuttivat 2008 7. EDF vietiin loppuun 31. elokuuta 2008. 178 miljoonaa oli tasessa. Se kattoi kauden 2008-2013 ohjelmakauden ja antaa yhteisön apua 22 miljoonaa tuhatta ja ylikin. Ja kumulatiiviset resurssit tuelle 90 EDFlle ovat yli 48 miljardia euroa. 2008 varainhoito täytäntöönpano, jota ennakoitiin komission sitoumuksen maksumäärärahoissa, kaikki saavu, ylitettiin tuomioistuimen tai, tai siis katsoi globaalit sitoumukset noin 4723 miljoonaa euroa. Tämä koski yksittäisiä sitoumuksia. Ja nettomaksut 3000. Um, Tämä osittain selittää että kymmenet EDF täytäntöön pantiin niin, että lähtiin liikkeelle nopeasti ja myös enemmässä määrin käytettiin budjettitukea. Mikä on se tämä hetken tarkastuslausumat tilanne? Tilin ja tilinpito. Mitä tulee EKRn tileihin tuomioistuin ilmaisee muuttumattoman mielipiteensä, mutta kiinnittää huomiota siihen, että metodi, jota EKR käyttää arvioimassa menojaan, ei ole aina päätävä tietyssä sopimuksessa. Kuitenkin tämä asia on komission käsittelyssä. Se on päättänyt hienosäätää metodian, mitä tulee varanhoitovuoteen 2009 siitä eteenpäin, mitä tulee laillisuutta, sääntöjen mukaisuutta toimissa. Tämä oli toinen osa tehtävää. Ikävä kyllä, minun täytyy korostaa, että huolimatta komission interventiosta, jota autettaisiin työtä, tuomioistuin ei saanut kaikkia välttämättömiä tietoja ja asiakirjoja, jotka koskivat transaktioita, joita kansainväliset järjestöt hoitavat tietysti Afrikan unionissa, maailman pankissa ja maailman WHOssa. Tämän takia tuomioistuin ei pystynyt täysin tarkistamaan näitä transaktioita eikä voi ilmaista kantaansa, onko menot käytetty asianmukaisella tavalla. 190 miljoonaa euroa on kyseessä, 6,7 prosenttia vuosimenoista. Mm. Mm, maksut, maksuja pidetään kuitenkin yleensä laillisen sääntöjen mukaisena. Tuomioistuimen mielipide on kuitenkin on hiukan ehdostettu, mitä tulee näihin taustatekijöihin maksuissa. Sitten kiinnitetään huomiota siihen, että on paljon ei-määriteltyjä virheitä, joita on syntynyt budjettituki-sitoumusmäärärahoissa. Tuomioistuin löysi useita tapauksia, joissa komissio ei osoittanut rakenteellisesti, virallisesti, että vastaanottajamaan julkinen hallinto oli tarpeeksi ö, tehokasta ja tilivelvollista ja avointa kuitenkin verrattuna aikaisempaan vuoteen tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission osoitus sääntöjen mukaisesti kotonuusopimuksessa on kuitenkin parantunut erityisesti, mitä tulee vuosituhanteen kehitystavoitesopimuksiin. Tämä johtuu aivan erityisesti siitä, että huomattavasti on pystytty parantamaan, niin kuin tuomioistuin totesi, varainhoitoasetusta joka koskee kymmenettä EKR ja se antaa selkeät puitteet rakenteille ja voidaan tietyllä metodisesti arvioida tilannetta. Nyt haluaisin vain mainita, että me olemme tiiviisti konsultoineet asiasta komission kanssa ja hyvässä hengessä, jotta saataisiin avoimempi päätöksentekoprosessi budjettituesta. Myöskään komissio ei suostunut meidän perusvaatimuksimme, mutta kuitenkin jakoi tuomioistuimen kannan siitä, että täytyy syvällisesti pystyä parantamaan raportointia toimenpiteistä, kertoa myös tehdyistä päätöksistä. Mitä tulee maksumäärärahoihin? Tuomioistuin vetää sen loppupäätöksen, että, että niihin liittyy materiaalisia eroja. Kaikkiin 2,5 prosentin välillä on tämä virheprosentti. Hankemaksuissa virheiden luonne on samantyyppinen kuin aikaisempina vuosina, mitä tulee kelpoisuuskriteereihin esimerkiksi menot täytäntöpanokauden ulkopuolella ylittävät budjetin, joka on myönnetty, ja meidän, jotka liittyvät kelvollisiin hankkeisiin. Mitä tulee sitten virheiden määrään tai satuuteen, puuttuu laskuja tai muita tärkeitä tuke, tukiasiakirjoja ja todisteita. Myös laskentavirheitä on. Ja lopuksi vielä on tällaisia vehtoja, joita ei voida määritellä, ne eivät koske vain pankkitakeita, EKRn näkyvää tukea ja sopimusvaatimuksia, hankintoja, mitä sitten on puuttuu todisteita siitä, että vaihtokurssi on otettu huomioon asianmukaisesti Sitten on myös vanhentutta tietoja, eikä tietoja ole korjattu tai tarkistettu. Sitten puuttuu riittämättömiä analyysejä faktoista, jotka estävät varainkäyttäytymisohjelmissa ja on käytetty väärää viiteperiodia, kun on arvioitu saavutusindikaattoreita. Nämä osoittavat heikkouksia eri tasoilla valvontajärjestelmässä. Mainitsen kaikkein tärkeimpiä vain ensinnä sisäinen valvonta on varsin huono täytäntöönpanojärjestöissä, riittämättömiä menettelytapoja, mitä tulee tuki- ja muihin asiakirjoihin, arkistointiin, tilinpitojärjestelmän ei varmisteta sitä, että menot on kunnolla rekisteröity ja niistä ilmoitettu. Joissakin tapauksissa riittämätön valvonta, jota valvontaelin on suorittanut eh, erilaisissa sopimuksissa. Sitten lopuksi puuttuu kapasiteettia, omistajuutta, kansallisissa luva, menojen ja tulojen hyväksyä tahoissa. Tämä johtaa riittämättömään valvontaan. Delegaatit olivat tietoisia näistä heikkouksista ja ovat asettaneet pyrkineet parantamaan valvontaa, on ryhty myös sopiviin toimiin, jotta tartuttaisiin näihin heikkouksiin ja löydettäisiin aset, perustettaisiin tällaisia lakisääteisiä tarkistuksia, tilitarkastuksia ennen kuin hankkeet viedään virallisesti loppuun. Komissio valvoo teknis, teknisellä tavalla tällä hetkellä menossa olevia hankkeita. Lisäksi 2008 Europe Aid pyrki saamaan aikaan parempia suuntaviivoja ja tiedotusvälineitä, jotta tätä kautta tarttuisi heikkouksiin, joita oli löydetty täytäntöönpanotasolla ja vastaanottajavaltiotasolla. Hyvät naiset ja herrat, 2008 Europe Aid edelleenkin on saanut aikaan huomattavia parannuksia valvontajärjestelmissään. Se alkoi käyttää uutta viitekautta tilintarkastuksissa ja hallintojärjestelmissä. Ja tämän pitäisi parantaa sen kykyä suunnitella ja valvoa tilintarkastustoimintaa ja samoin analysoida ja toimia suositusten mukaisesti, joita saadaan esitettyä vuosikertomus tänä vuonna on parempi rakenteeltaan, se antaa parempaa tietoa aivan erityisesti johtuen siitä, että on käytetty paremmin määrällisiä indikaattoreita. Europe Aid on saanut aikaan kattavan valvontajärjestelmän ja pyrkii jatkossakin varmistamaan tehokkaampaa valvontaa, jotta voidaan avustaa sitä. Tilintarkastustuomioistuin tekee joukon suosituksia. Kaikki ovat yhtä lailla tärkeitä, mutta mainitsen vain nyt joitakin. Ensin ennen ennen tapahtuvat tarkistukset, niissä pitäisi keskittyä enemmän tällaisiin perusriskeihin. Toiseksi Vuosittaisten tarkistussuunnitelmat pitäisi perustua rakenteellisempaan riskianalyysiin ja realistisempiin arvioihin käytössä olevista voimavaroista. vuosittaisten tietotarkastussuunnitelmien täytäntöönpanoa pitäisi arvioida ja ryhtyä myös korjaavaan toimintaan ajoissa. Toimintaa pitäisi kehittää tehokkaampien analyysien kautta ja pitäisi seurata tilintarkastusten tuloksia ja suosituksia. Europe Aidin pitäisi toteuttaa katsaus jälkikäteistä tarkastusjärjestelmästä ja tarkoituksena olisi analysoida vaikutusalaa tällaisten tarkistusten yhteydessä. Mitä tulee budjettitukeen, Europe Aidin pitäisi jatkaa toimiaan ja tukea päätösten laillisuutta ja osoittaa se virallisesti tavallaan, että vastaanottajamailla on sopivat ohjelmat, joiden kautta voidaan tarttua kaikkiin huomattaviin heikkouksiin. Ja niillä on myös hyvä aikataulu ja on myös olemassa sitoumusta näiden maiden taholta täytäntöönpanna apua ja pitäisi myös varmistaa, että tulevan rahoituksen pitäisi perustua selkeälle pohjalle ja pitäisi arvioida sääntöjen mukaisuus ja muut maksuehdot. Lopuksi ha- haluaisin kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä tilintarkastuksen aikana. Minun mielestäni meillä on ollut erittäin hyvää keskustelua jota olemme käyneet tilintarkastustuomioistuimen huomiosta. Olen myös tyytyväinen rakentavista reaktioista komission taholta koskien näitä suosituksiamme ja miten se on suht moniin tuomioistuimen kertomuksen kysymyksiin on jo komissiossa tartuttu. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie a lei. E present... Kiitos. Seuraava puhuja Karel de Hucht, kehitysavun komission jäsen. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kuten kaikki tiedätte, minä aloitin komission jäsenenä, joka on vastuussa kehitysasioista heinäkuun puolivälissä. Aika on kulunut vasta vähän, mutta siitä huolimatta tein kaikkeni pyrkiessäni parantamaan EUn kehitysavun tehokkuutta ja toimintaa. Tänään pohdimme, kuinka Euroopan ulkoiset toimet voisivat olla tehokkaampia, toimivampia ja paremmin hallinnoituja. Kiitän tilintarkastustuomioistuinta siitä, että se on havainnut EKRn hallinnon parantuneen ja että tilintarkastustuomioistuin myös korosti niitä alueita, joilla parantamisen varaa vielä on. Olen ollut tehtävässäni neljä kuukautta vasta ja siitä huolimatta voin sanoa, että olen hyvin vaikuttunut siitä, kuinka hyvin komission pääosastot tekevät työtä. Vaikka toki, kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa, parantamisen varaa aina on. En käsittele komission, anteeksi, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen yksityiskohtia, mutta nostaisin keskustelusta esille muutamia poliittisia kysymyksiä, joita on syytä tarkastella perusteellisemmin. Mitä tulee EUn avun määrään, niin todettakoon, että EU tarjoaa noin 60 prosenttia maailman kehitysavusta. Komissio oli kolmanneksi suurin avunantaja vuonna 2008. Jäsenvaltiot ja komissio yhdessä ovat tehneet uusia sitoumuksia niin paljon, että ne ovat nousseet 40-50 000 vuonna 2007. Ja nämä eivät kuitenkaan ole välttämättä niin tehokkaita. Minä otin esille tämän asian neuvostossa viime vuosi, vuon kuussa. Jos halutaan tehokkuutta parantaa kehitysavun suhteen, niin meidän täytyy pystyä siihen, että sitoumukset myös täytetään. Meidän täytyy koordinoida paremmin avunantajien keskeistä toimintaa, välttää päällekkäistä työtä, jakaa resurssit järkevällä tavalla. Ihan tällaisia perusasioita pitäisi ottaa paremmin huomioon. Meidän täytyy vähentää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia käyttämällä tehokkaita järjestelmiä ja jakamalla nämä maat järkevällä tavalla siten, että jokainen maa olisi vastuussa kustakin maasta. Budjettituki on ollut hyvä apuväline avun antamisessa. Vuonna 2008 komissio hyväksyi uusia budjettituki järjestelmiä kymmenessä EKRssä 22 AKT-maahan, mukaan lukien seitsemäs vuosituhannen tavoitteet ma- maat. Ja tähän valittiin maita huolellisin kriteerein. Jotta tällaista voitaisiin tehdä asianmukaisella tavalla, meidän täytyy myös tukea paikallista hallintoa, mediaa ja kansalaisyhteiskuntaa, tukea instituutioita, julkisista hankinnoista vastaavia tahoja, jotta voidaan varmistua siitä, että julkisia varoja käytetään asianmukaisella tavalla. Tilintarkastustuomioistuin on hyvin analysoinut budjettitukivälineen käyttöä. Tilintarkastustuomioistuin on huomannut, kuinka komissio on edistynyt asioissa viime vuonna siten, että että budjettitukipäätökset ovat olleet paremmin strukturoituja ja perusteltuja. Komissio on ottanut huomioon myös parlamentin tekemät ehdotukset, jotka laadittiin vuoden 2007 vastuuvapauden perusteella, ja tältä pohjalta olemme tehostaneet hallinnointijärjestelmiä. Jotta jos avusta tulee tehokkaampaa, niin kustannukset alenevat. 140 miljoonaa euroa olemme käyttäneet vuosittain, jotta rahoitusvalvontaa parannettaisiin kehitys- ja humanitaarisen avun suhteen. Kehityshankkeet on viety läpi suuren riskin toimintaympäristössä. Kohdemaissa on äh, poliittista epävakautta, heikot hallinnolliset ja rahoitukselliset järjestelmät, joten ympäristö on haastava. Me olemme ottaneet käyttöön laajapohjaisia valvontamekanismeja, näiden riskien havainnoimiseksi, mutta tiettyjä virheitä aina syntyy, sille ei voi mitään, kun toimimme näin haastavassa toimintaympäristössä. Jos otetaan muutama esimerkki, niin vuonna 2008 EKR vei tukea muun muassa Angolaan, joka kävi läpi sisällissotaa tuona kautena, ja joka tapauksessa auditointihankkeita vietiin läpi. On selvää, että ne olivat hyvin hankalia. Ja tässä yhteydessä haluan vain kehottaa tilintarkastustuomioistuinta ja parlamenttia jatkamaan dialogia tästä virheiden määrästä. Tällainen rakentava vuoropuhelu on pohjana Europe Aidin valvontastrategialle, jonka komissio on kaavaillut käynnistettäväksi ensi vuonna. Paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta komissio on siitä huolimatta saavuttanut suurta edistystä tietyillä aloilla, kuten tilintarkastustuomioistuinkin mainitsi. Kaikki työn hedelmät eivät ehkä vielä ole näkyvissä, ja ymmärrän kyllä, että tilintarkastustuomioistuimen roolina on kannustaa meitä parantamaan edelleen toimintaamme. Meidän auditointilähestymistapamme ammatillistuminen on positiivinen merkki, ja siitä on hyvä jatkaa. Lyhyesti koskettelisin vielä muita osia salkustani, nimittäin humanitaarista apua. ECHO, eli komission humanitaarisesta avusta vastaava pääosasto, on parantanut toimintansa huomattavasti vuonna 2008. Se on tehnyt kenttäauditointeja aikaisemman kritiikin perusteella ja olen tyytyväinen huomatessani, että nämä ponnistukset ovat kantaneet hedelmää ja tilintarkastustuomioistuin on suhtautunut niihin myönteisesti. Hyvät naiset ja herrat, hyvät valiokunnan jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, kiitän teitä. Grazie a lei. Kiitos komission jäsen de Gucht. Nyt antaisin puheenvuoron toiselle esittelijöistä, herra Liveraski. Thank you, Mr. President. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin ensimmäiseksi osoittaa kiitoksen sanoja herra Utskevskia ja Karelvan Kuhtia kohtaan tällaisesta keskustelusta ja esitelmästä, joka on linjassa tämän hyvin tärkeän keskustelun aiheen kanssa. Haluaisin tehdä muutaman kommentin ennen kuin esitän kysymykseen Riski analyysi, kun otamme huomioon sen, että on köyhempiä maita, joilla on suuremmat tarpeet ja suuremmat riskit, ja tiedämme, että riskit voidaan välttää, mutta riskien vähentäminen, se on kuitenkin tehtävä. Tiedän, että komission tulisi ryhtyä ponnisteluihin, jotta päästäisiin YK kanssa, Euroopan investointipankin ja joidenkin kansalaisjärjestöjen kanssa sopimukseen, jotta ne saataisiin yhteistyöhön. Hyvä komission jäsen, suoraan sanottuna minun mielestäni on teidän roolinne eh, välttää sellaiset valitukset, joista herra Usbeski puhui tästä kolmesta prosentista rahaa, jota ei valvonnalla voida kattaa. Kuitenkin tajuamme sen, että transaktioita on kymmeniä tuhansia, me tiedämme, että maita on monia, me tiedämme myöskin, että edistystä on tapahtunut ja me arvostamme suuresti sitä, että tämä viesti, joka ohjelmien kautta saadaan, niin se tuo näkyvyyttä Euroopan unionille ja Euroopan unionia pidetään poliittisesti ystävällismielisenä elimenä suhteessa näihin köyhiin alueisiin. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ines Ajala Sender ehkä sitten esittää hieman syvällisempiä kysymyksiä, mutta ensimmäinen kysymys. Huomattava edistyminen ulkoisissa kustannuksissa, se on tervetullutta Miten komissio selittää tämän hyvän tuloksen ja mitä lisäparannuksia voidaan odottaa? Saavutammeko me kaiken, mitä me odotamme, vai voimmeko odottaa, että seuraavalla kaudella parannus on 40 prosenttia esimerkiksi. Toinen kysymys, mitä edistystä on tapahtunut kulujen yhteisvalvonnassa, mitä tulee ulkoisiin toimiin? esimerkiksi suhteessa YK ja Euroopan investointipankkiin. Mitä me voimme odottaa tällaisina parempina kehityskulkuina? Haluaisin vielä kerran esittää kiitoksen sanat. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Ayala Sanders, toisena esittelijänä, olkaa hyvä. Si, en primer lugar, eh, agradez... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää. Kiitän tästä esityksestä ja kiitän niin tilintaksustuomioistuimen jäsentä. Me olemme olleet varsin hyvässä työ, yhteistyösuhteessa ja on ollut paljon hyötyä e- hänen varoituksistaan ja kommenteistaan ja keskustelussa todellakin löytynä termejä, joihin minäkin olen tutustunut kirjallisuuden kautta. Tässä minun on koko mun loistava sihteeristö. Se on pyrkinyt helpottamaan tätä vaikeaa tehtävää, niin on valtavasti näitä tietoja, faktoja, elementtejä. Ja tuomioistuimen apu on ollut todellinen valopilkku tai majakka. Siitä on ollut todellakin paljon hyötyä. Ja sitten täytyy tunnustaa, että olemme hiukan erikoisessa tilanteessa, koska kuuntelemme herra de Huhtea, joka on tehnyt varsin hyvää työtä, nimittäin neljä kuukautta sen jälkeen, kun hän otti kantaakseen kehityskomissaarin tehtävän, niin, niin hänen pitää nyt jo tässä vaiheessa ottaa huomioon koko tilinpito ja kaikki ah, Louis Michelin tekemä työ ja hallinnointi. Ja nyt hän on juuri vaihtamassa toiseen salkkuun. Ja minä toivon, että kaikki mitä hän on oppinut, oppinut näiden neljän kuukauden aikana? Tietysti aikaisemminkin olette ollut ulkoasiainministerinä Belgiassa, teillä oli siis kokemusta, mutta mielestäni siirtyminen komission kehitysyhteistyöyksikkö on auttanut teitä paljon näin olette voineet pohtia uutta tärkeää kauppakomissaarin salkkuanne Sitä voidaan käyttää hyvin myös ulkosuhteissa muun maailman kanssa, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin, joten toivotan teille paljon onnea uudessa tehtävässäni, niin, mutta tällä hetkellä olette vieläkin vastuussa kehitysyhteistyöavusta. Ja kuten täällä hyvin todettiin, tämä on yksi sellainen väline kaikkein tavallaan mm, paras puoli EU:ssa sen kumppaneiden kanssa tätä kautta sanoisin myös, että tämä on yksi kaikkein innovatiivisimmista välineistämme, ei vain sen takia, että olemme tärkein maailmanlaajuinen rahoittaja, avunantaja, mutta tämä on myös tärkeää, että on käytetty luovuutta kehitysyhteistyöyksikössä. yksikössä ollaan pyritty käyttämään tätä kykyä ja kokemusta kaikkein vaikeimmissa kysymyksissä, konfliktien ratkaisussa ja niin edelleen. Ja tähän tietysti jokaisen jäsenvaltion oma historia ja tausta. Kaikki pyrkivät avustamaan ongelmien ratkaisussa. Tämä on tärkeä väline, jota pitää parantaa, niin kuin kollega Liberaski sanoi. Täytyy parantaa tätä välinettä, koska kansalaiset Kansalaisille tämä on yksi niistä harvasta myönteistä asioista, jonka tunnustavat EUlla olevan. Siis EUlla on kykyä auttaa muita maita, aivan erityisesti niitä, jotka ovat erityisen suurissa vaikeuksissa. Näin toisaalta kaikki parannukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on todennut, ja olen myös erittäin tyytyväinen näistä ja kaikista ponnisteluista, jotka ovat saaneet aikaan tätä dialogia Joskus ehkä oli jotakin epäilystä, oliko ristiriitaisuutta komission ja tuomioistuimen näkemyksessä näistä parantuneista kohdista. Olen kuitenkin tyytyväinen, että tuomioistu nyt on todennut, että se pitää menestyksenä tätä tietä, jolla on päästy näihin parannuksiin. On ollut jo muutosehdotuksia ja on ehdotettu muita tärkeitä välineitä, jotka liittyvät valvontaan, ex-antevalvontaan, jolla voidaan ennakoida tehokkaalla tavalla virheitä. Uskon, että tilintarkastustuomioistuin keskittyy enemmän jälkikäteiseen tarkastukseen ja toivon, että jos te voisitte hiukan tätä asiaa vielä paremmin selventää meille, mutta niin kuin sanoin, Mm, vuoropuhelu on tärkeää ja tämä on tärkeää meidän valiokunnallemme. Me haluamme tätä vuoropuhelua näiden toimielinten väellä, koska voimme myös oppia näistä kysymyksistä. Sitten haluaisin sanoa, että nyt olemme kriittisessä vaiheessa. Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja ulkosuhteiden korkea edustaja on jo valittu. Onnittelemme häntä hänen valinnastaan, mutta on joukko kysymyksiä, joihin liittyy suuria kysymysmerkkejä, miten rakennetaan päätöksentekokapasiteettia ja apua RELEX-pääosastossa tai kehitysyhteistyöpääosastossa, tai miten Euroopan diplomatia tässä kehittyy ja muotoutuu. Varmasti se tulee olemaan tärkeä rooli. Ja näin ollen, arvoisa komission jäsen Huht, haluaisin tietää, koska teidän kautta on ollut varsin lyhyt, mutta tiivis ja nyt jo teidän silmissänne varmasti siitä tämä uusi tehtävä, mutta ehkä voisimme hiukan harjoittaa kuvitteellista politiikkaa nähdäksemme, mitkä elementit ovat tärkeitä tässä roolissa, joka on ollut, tähän liittyy tarvittavaa koordinointia, pitää ottaa huomioon henkilöstö ja koordinointikysymykset Relexin ja kehitysyhteistyöyksikön välillä tai pääosan välillä. Pyytäisin teitä kertomaan tulevaisuudesta ja myös ta, minä olen käsitellyt yksityiskohtaisempia, konkreettisempia kysymyksiä tässä vastuuvapausasiassa EKRssä yksi ohjelma, joka ei koske vain EKRn, ja olen nähnyt sen käytännössä. Myös Kosovon missioon se on liittynyt. Silloin olin esittelijänä virastoista. Millä tavalla valvontaa voidaan harjoittaa, kun budjetti on yhteydessä kehitys yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa? Täällä tehtiin jo hyviä kysymyksiä ja minäkin haluaisin tietää, kun on tällaisia vaikeuksia tai me pysty ratkaisemaan, joita tuomioistuimen pitää huonona asiana, nimittäin niitä puuttuu tarvittavaa, tarvittavaa todistusaineistoa, asiakirjoja. Ehkä yhdessä osa voisimme onnistua siinä, että voisimme pakottaa nämä järjestöt toimimaan valvonnan kannalta sopivalla tavalla. Siis kansalaisilla on oikeus tietää, mitä veromarkoilla on tehty, varoilla, on käytetty kansainvälisen kehitysyhteistyöapuun ja miten varoja on käytetty kansainvälisissä organisaatioissa. Ehkä tässä vastuuvapausmenettelyssä voisimme muotoilla jonkinlaisia malleja, jotta voitaisiin toimia rakentavammin. Tämä on nimittäin edelleenkin tällainen musta kohta tässä toiminnassa, ja niin kuin herra Liberaski sanoi, se koskee niinkin tärkeitä elimiä kuin YK tai Euroopan pankki. Ja niin kuin sanoin, tämä ei koske vain EKR, vaan koskee myös muita EU-politiikan sektoreita. Jos voisi hiukan syvällisemmin työstää tätä ongelmaa kollegojen kanssa, sehän tulee yhä tärkeämmäksi ja merkittävämmäksi. Mm. Tietysti Kööpenhaminan jälkeen tapahtuu muutoksia, tuetaan tärkeää rahoitusta, joka koskee EUta myös. Ja meidän pitää pohtia, miten voimme valvoa etukäteen ja jälkikäteen ja virallisen tavallaan valvonnan muodon kehitysyhteistyön puitteissa kansainvälisissä järjestöissä. Jos näin me teemme, tämä saattaa kääntyä meitä vastaan tähän mennessä. Summat eivät ole olleet aivan valtavia, mutta uskon, että Kööpenhaminan jälkeen tilanne voi muuttaa paljon monimutkaisemmaksi. Mitä tulee sitten budjettiapuun, se on yksi tärkeimmistä innovaatioista kehitysyhteistyöpolitiikassa. Siihen liittyy omat riskinsä, vieläkin ne riskit ovat olemassa, niin kuin täällä todettiin tilintarkastustuomioistuimen ja komission edustajien suilla. Tilannetta pitää pystyä parantamaan, mutta edelleenkin meillä on ongelma, se on vielä uusi ongelma, tämä on varsin näkyvä ongelma myös kansalaisten kannalta ajatellen, kun annetaan apua niin näistä luvuista puhutaan myös lehdistössä. Näiden, joskus nämä maat, joita autetaan, niiden tilanne vain huononee tai konfliktit muuttuvat entistä epädemokraattisemmaksi ja kansa siellä kärsii käsittämättömällä tavalla. Ongelmana on se, miten me pystymme valvomaan alusta loppuun avun täytäntöönpanoa ja käyttöä, miten nämä matko saavat apua ne ovat edelleenkin vastuussa varojen käytöstä loppuun asti. Ei ole kyse vain rahoituksesta vaarallinen, Ne ovat tavallaan vastuussa myös poliittisista ja sosiaalista tuloksista. Ja tämä on myös suuri avoin kysymys. Kysyisin nyt molemmilta, niin tietenkin tuomioistuimelta, jolla on välineitä, joskus ne ovat tällaisia epävirallisia välineitä, ne harjoittavat alueilla, jotka eivät ole konfliktin kynsissä valvontaa. Ja tuomioistuin työstää eri aspekteja, jotka liittyvät hyväksyttävän riskin tasoon. Tämähän on käsite, jonko, joka meidän ehkä pitäisi hyväksyä. Anteeksi, innostuin hiukan liikaa. Anteeksi, minä olen demokraattinen puheenjohtaja kyllä, mutta täällä on muitakin puheenvuoroa pyytäneitä, joten me pyysimme teitä esittämään kysymyksiä, eli olisi hyvä, että esittäisitte nyt kysymyksen ja sitten muut saisivat puheenvuoron. No pahoillani on niin paljon asioita, että en pystynyt tämän tiiviimmin tavallaan puhumaan. Mutta siis haluaisin kysyä juuri näistä, näistä kansainvälisistä järjestöistä ja budjettit tuesta, jos sekä komissio että tuomisto voisivat konkreettisemmin kertoa näistä riskeistä, joita vieläkin on olemassa, ja minkälaisia parannuksia ja missä aikataulussa voidaan toteuttaa. Grazie. Kiitos. Ja tosiaan kun puhuin noista puheenvuoropyynnöistä, nyt annan Karel de Kuhtille taas puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, um... Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä kysymys siitä, miten kansainvälisten järjestöjen kanssa tulisi tehdä yhteistyötä, se on kysymys, joka tulee eteemme joka vuosi. Olen tämän papereista lukenut. Eikä tähän ole helppoa löytää ratkaisua mutta komissio on mielestäni kuitenkin näin tehnyt ja se jatkuvasti pyrkii siihen, että kansainväliset järjestöt saataisiin liikkumaan siihen suuntaan, että niistä tulisi läpinäkyvämpiä. Kuitenkin kansainvälisistä järjestöistä on tehty se huomio, että läpinäkyvyyden aste – kolmansia osapuolia kohtaan, ja mehän olemme kolmas osapuoli, niin sillä on myöskin poliittinen hintansa ja täten on tiettyä vastustusta näiden kansainvälisten järjestöjen rakenteissa tällaiseen. Voisin antaa teille pienen tilannekatsauksen siihen, mitä me teemme määrärahat, joita kanavoidaan YK kanssa, ne ovat kasvaneet vuosien 2003-2006 välillä. Viimeisen neljän vuoden aikana toimintaa on parannettu siihen suuntaan, että varainhallinto on parempaa ja komissio ja YK voivat tehdä yhteistyötä näissä asioissa nämä yhdistettynä ne antavat meille riittäviä vakuutuksia uusien määrärahojen käytön suhteen ja yksiköiden päällikköjen velvollisuutena on säännöllisesti raportoida meille näistä asioista ja myöskin siitä, miten ulkoista apua hallinnoidaan. Me olemme sopineet YK kanssa siitä, että meillä on yhteiset läpinäkyvyyssuuntaviivat, joiden tarkoituksena on saada riittävää näkyvyyttä näille toimillemme Myöskin äh, raportointimenetelmiä on tiukennettu ja ennen kuin me harjoitamme rahoitusta kansainvälisten järjestöjen kautta, niin me tarkistamme niiden valvontarakenteet, mitä tulee tilintarkastukseen, julkisiin hankintoihin ja ulkoisiin tarkastuksiin. Lisäksi meillä on oikeus myöskin valvoa myöskin ihan kentän päällä, paikan päällä sitä, että varoja on hallinnoitu sääntöjen mukaisesti ja huhtikuussa tänä vuonna me sovimme myöskin säännöistä, joita tällaisissa, tällaisilla tarkastusmatkoilla tulee käyttää ja tämä on hyvin tärkeä askel eteenpäin. Meidän tarkoituksena on viedä tätä asiaa eteenpäin, tehdä yhteistyötä YK kanssa toimien raportoinnin suhteen ja siinä keskitytään saavutettuihin tuloksiin ja vastinetta rahalle periaatteelle, ei ainoastaan siihen mitä ja kuinka paljon on käytetty. Parlamentille kerrotaan näiden rahastoiden säätiöiden kautta ja meillä on myöskin erityinen nettisivusto. Haluaisin myöskin lisätä tähän sen verran, että ei ole suinkaan sattumanvaraista, että esimerkiksi Afganistanissa ja myöskin Irakissa siellä me toimimme näiden rahoitussäätiöiden kautta. Me tässä täytyy ottaa huomioon se hyvin hankala sotilaallinen ja poti, po, poliittinen ympäristö, joka näillä alueilla on, eli tämäkin tulisi ottaa huomioon. Herra Liberatski esitti kysymyksen siitä, jatkuuko tämä parannusten sarja ja hän onnitteli meitä jo siitä, että 40 prosentin parannus saavutettiin jo viime vuonna ja hän esitti kysymyksen siitä, tuleeko sama jatkumaan ensi vuonna. Minä en usko, että näin tulee olemaan, koska yleensä ensimmäiset parannukset ovat niitä kaikista helpoimpia, eli 100 prosenttia ei koostu siitä, että saavutettaisiin kaksi kertaa 40 ja kerran 20 prosenttia. Tämä ei ole kovin realistista. Olen jo vastannut kysymykseen, joka joka liittyy tähän yhteisvalvontaan. Roja Ajala esitti hyvin mielenkiintoisen kysymyksen, joka liittyy päätöksentekoon mekanismeihin tulevaisuudessa. Tästä keskustellaan edelleen. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että kaikki eivät ajattele asiasta täysin samalla tavalla. Eli voisin antaa teille oman henkilökohtaisen näkökantani ja se perustuu tähän neljän viiden kuukauden kokemukseen, joka minulla on. Olen myöskin muutoin toiminut kansainvälisissä tehtävissä aikaisemmin. Nyt me olemme tilanteessa, jossa meillä on vertikaalisesti jaettu tämä kehityssektori kahtia. Meillä on AKT, Etelä-Afrikka ja Kuuba, jossa kehityskomission jäsen on vastuussa kehitysasusta, humanitaarisesta avusta, mutta myöskin poliittisesta päätöksenteosta ja poliittisista toimista. Rouva Benita Ferrero Waldner vastaa muusta maailmasta, myöskin Eidkosta mutta muu maailma, mitä apuun tulee, niin siinä on kysymys pienemmistä summista, koska suurin osa varoista menee AKT-maille tietenkin. Eli tässä on tällainen vertikaalinen jako. Minun mielestäni jos nyt otetaan huomioon se, että ulkosuhdehallinto on tulossa, niin meidän täytyisi suorittaa tällainen horisontaalinen jako. Tämä on iso muutos ja siihen menee oma aikansa. kun me tarkastelemme sitä, miten vertikaalisesta siirrytään horisontaaliseen, niin siinä on ainakin 90 asteesta kysymys ja täten siihen menee aikaa. Ulkosuhdehallinto ei varmaankaan ryhdy hoitamaan koko maailman poliittisia ulottuvuuksia. Ja sitten kysymyksenä tässä tulee esiin se, mihin tämä horisontaalinen jako tehdään. Ja minun mielestäni nämä maakohtaiset strategiapaperit, niistä ne tulisi kuulua, niiden tulisi kuulua ulkosuhdehallinnolle, mutta niihin tulisi saada myöskin sitten panostaa kehitysyhteistyö osastoilta ja komissiolta ja hyvin tärkeä panos tulisi näistä tulla. Mitä ohjelmointiin ja täytäntöönpanoon tulee, Minun mielestäni on täysin olennaista, että tämä jatkossakin kuuluu komissiolle, komission palveluyksiköille – ei ainoastaan lyhyen aikavälin ohjelmointi, vaan myöskin pitkän aikavälin ohjelmointi ja perustuen nimenomaan näihin maakohtaisiin strategiapapereihin. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni näistä. Käytännössä ja varsinkin alussa kentällä varmaankin tulee olemaan ero AKT-maiden ja muun maailman välillä. Se on ilmiselvää, mutta joka tapauksessa meidän tulisi ryhtyä jo ajattelemaan selkeämpää erilaista järjestelmää. Tämä on se ajatus, jonka voin tästä teille esittää tämän lyhyen kokemukseni perusteella. Sitten mitä tulee budjettitukeen, tässä aivan oikein mainittiin mainittiinkin, Roa Ajala mainitsi sen, että tilannehan voi muuttua maassa sen hetken välillä, kun tehdään päätös ja sitten varsinaisen maksuhetken välillä. Tämä on totta. Tietenkin, siis me toimimme hyvin muuttuvissa ympäristöissä, eikä muutos aina ole parempaan suuntaan. Joskus tilanne muuttuu huonommaksi Minun täytyy kuitenkin sanoa, että aikaisemmin en ollut tällaisen budjettituen puolesta puhuja, mutta Euroopan unionin komission kaltaisen toimielimen lisäksi paljon muita vaihtoehtoja ei ole, koska 40 prosenttia budjettituesta, no me vielä tämä, tänä päivänäkin saamme noin 40-50 000 eri tapausta ja se ei ole hallinnoitavissa ja se maksaa paljonkin rahaa, eli meillä ei ole muita vaihtoehtoja, mutta toisaalta meidän täytyisi asettaa hieman enemmän vastuuta kehitysmaille itselleen. Jos käy ilmi, että kehitysmaat eivät tähän vastuunottoon pysty, niin sitten meitä tulisi löytyä poliittista otsaa tehdä päätöksiä ja sanoa, että no sitten toiminta lopetetaan. Selittäkää omille kansalaisillenne sitten, että Euroopan unionin suunnasta apua ei enää tule. Eli tämä ainaisesti lisääntyvä summa, joka kanavoidaan tähän suuntaan, tulisi siihen liittää suurempi tietoisuus siitä, että meidän täytyy, näiden maiden täytyy ottaa vastuuta ja meidän täytyy tehdä joskus sellaisia päätöksiä, että tuen antaminen lopetetaan ajatukset siitä, että luokiteltaisiin kehitysmaat, minun mielestäni tämä on hyvin hankala asia monestakin syystä. Ensinnäkin poliittisesti se on hyvin arkaluontoinen asia. Jos meidän täytyy ryhtyä tekemään luokittelupäätöksiä niiden maiden kanssa, joiden, me, joiden kanssa teemme poliittista yhteistyötä, se on hyvin arkaluontoinen asia. Ja aivan kuten äh, oikeutetusti sanoittekin, tilanteet muuttuvat ja joskus hyvin nopeasti. Eli joudutaanko sitten joka vuosi tarkastamaan jokaisen maan tilannetta? tilanne luokituksen suhteen. Ja jos minä olisin kehitysavusta vastaava komission jäsen, niin olisin hyvin vastahakoinen tämän suhteen. Siitä yksinkertaisesta syystä, no jonkun täytyy ottaa poliittista vastuuta sellaisesta asiasta, josta on hankala tehdä arviota, ja tällaista tulisi välttää politiikassa. Grazie, Kiitos. Ja sitten tosiaan pitäydytään näissä puheajoissa. Seuraavaksi annan puhelun, puheenvuoron viereiselle kollegalle. Kiitos herra puheenjohtaja. Tosiaan puheenvuoron pyytäneitä kollegoita oli paljon, joten puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja komission jäsentä ja myös komission pääosastoja, nimittäin nehän huolehtivat hyvin monenlaisista kysymyksistä. Ja tässä myös asian laajuuden takia meillä on ollut kaksi esittelijää, herrat, herra Liberatski ja Rova Ajala Sender. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja Rova Ajala Sender on täysin oikeassa, että on aika outoa, että meillä on komission jäsen Karel de Hucht täällä. Tänään hän on ollut tehtävässään vasta nelisen kuukautta. Ja hänen täytyy jo nyt vastata tekemisistä ja raportoida menneestä, joten arvostan kovasti sitä, että komission jäsen De Hucht tuli tänne paikalle poliittisessa virassaan tai sen haltijana. Nimittäin vastuuvapaushan on paljon enemmän kuin pelkkä tekninen toimenpide, se on myös poliittinen toimi. Ja ottaen huomioon sen, että Karl de Kucht on ollut virassaan vasta neljä kuukautta, niin niin tätä voidaan pitää erittäin hyvänä saavutuksena. Oli varsin mielenkiintoista kuulla Karl de Huhtin selvitystä siitä, miten asiat ovat sujuneet ja miten niitä voitaisiin parantaa. Ja ehkä ratkaisu olisi se, että toteutettaisiin pienempiä projekteja ja niitä koordinoitaisiin paremmin jäsenvaltioiden ja komission välillä. Ette kertonut juurikaan, miten te järjestätte tämän koordinoinnin ja miten käytännön työt organisoidaan. Tämä olisi varsin mielenkiintoista kuulla. Annoitte vastauksen Rova Ajala Senderin kysymykselle budjettituesta. Ja tässä ehkä vähän sivusitte minunkin kysymykseni vastausta, mutta minä haluaisin tietää, miten komissio organisoi toimintansa, kun budjettitukea annetaan. Miten organisoitte valvonnan ja tarkistukset? Totta kai poliittiset olosuhteet muuttuvat kohdemaissa, niin miten te siihen reagoitte? Toteatteko, että poliittinen epävakaus on lisääntynyt, siihen pitää reagoida jotenkin, ja jos poliittinen tilanne muuttuu hankkeen toteuttamisen aikana, niin miten te muokkaatte sen perusteella tarkuksia ja valvontaa? Ja sitten ne toimijat, jotka eivät ole valtioita, tilintarkastustuomioistuinhan on näistä laatinut erillisen kertomuksen, niin kuinka te näette tämän suhteen, jos ajatellaan, että yhtäältä annetaan budjettivälinen kautta esimerkiksi tukea ja toisaalta sitten tätä tukea kohdennetaan muille kuin valtioille. Miten näette roolinne tässä välissä? Ymmärsimme kyllä YK roolin ja tämä pitäisi ottaa huomioon seuraavan vuoden vastuuvapautta suunniteltaessa. Tilintarkastustuomioistuin ottakoon raportissaan ensi vuonna huomioon myös YK toiminnan. Kiitos. Ja Karel de saa vastata saman tien. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, mitä tulee jäsenvaltioiden kanssa harjoitettavaan koordinointiin, no en voi nyt tässä mennä yksityiskohtiin, siihen menisi liikaa aikaa, mutta Huomioin kuitenkin sen, että komissio ja jäsenvaltio, niillä on paljon kumppanuusmaita ja näissä kumppanuuksissa niihin ne kattavat kaikenlaisia sektoreita ja tämä tarkoittaa sitä, että on valtava määrä katettavia alueita – jotka tulisi saattaa meidän hallintaamme. Se, mitä me teemme, ja tämän voin teille vahvistaa, tiettyjen lahjoittajamaiden kohdalla, esimerkiksi EUn jäsenvaltioiden kohdalla, me tarkastelemme tiettyjä tiettyä määrää vastaanottajamaita ja näissä vastaanottajamaissa me tarkastelemme tiettyjä sektoreita, joilla tullaan perustamaan koehankkeita ja sitten tarkastellaan, minkälaisia eh, tehokkuussaavutuksia siellä voitaisiin saada aikaiseksi ja miten asiat voitaisiin hoitaa paremmin. Jäsenvaltiot ovat valmiita lähtemään tämän tyyppisiin koehankkeisiin mukaan. Puhujan mikrofoni meni pois päältä. No, neljän kuukauden kokemuks- työkokemuksella en voi olla vastuussa mikrofonin toiminnasta, se vain lakkasi toimimasta. Niin, siis eh, on tiettyjä maita, jotka ovat valmiita tähän. Meidän kannattaisi ehkä odottaa hieman. Me emme voi vain seisoa tumput suorina ja odottaa, kunnes saamme sopimuksen 27 maan kanssa. Eli ensi vuonna tällaisia koehankkeita täytyy saattaa jaloilleen. Sitten mitä tulee budjettitukeen, miten sitä valvotaan? Paljon riippuu riippuu kentällä olevista yksiköistä näistä delegaatioista. Se, mikä minua jo aikaisemmin pisti silmään, on se, kuinka paljon ihmiset itse asiassa tietävät kentällä kaikesta siitä, mitä siellä tapahtuu. Me emme puhu tässä vain yleisellä tasolla asioista, vaan he todellakin tietävät, missä ovat jonkun tietyn järjestön heikkoudet. Ja päällisin puolin saattaisi näyttää siltä, että toiminta on johdonmukaista, mutta mitä lähempää ryhtyy asiaa tarkastelemaan, niin koko kuva alkaa murentua. Ja tämä on asia, joka meidän täytyisi ottaa huomioon. Meidän täytyy tarkastella näitä heikkouksia ja koettaa hoitaa ne. Ja meidän täytyisi myöskin toimielinten rakentamista tarkastella. Kirjanpitotoimia, niitä täytyy parantaa ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että toimimme mahdollisimman alhaisella tasolla. Jos toimitaan esimerkiksi maakuntatasolla, no tietenkin tämä on riippuvaista maan rakenteesta ja kansallisen hallituksen tahdosta lähteä tähän mukaan, mutta jos se voitaisiin hoitaa esimerkiksi maakuntien tasolla, toisin sanoen niin lähellä Ähm, kansaa kuin mahdollista, niin äh, tässähän on kysymys sitten toissijaisuusperiaatteen toteuttamisesta. Sitten muut kuin valtiolliset toimijat. Komissiot todellakin työstää tätä asiaa. Tämä on monimutkainen asia, mutta meidän täytyy hoitaa. Tämä on välttämätöntä tehdä toisaalta yhteistyötä valtioiden kanssa ja toisaalta sitten näiden muiden kuin valtiollisten toimijoiden, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä on myöskin tärkeä poliittinen ulottuvuus jäsenvaltioissa ja komission täytyy kuunnella jäsenvaltioita ja, ja miettiä, kuunnella sitä, mitä kansalaisjärjestötkin sanovat Me pyrimme siihen, että kaikki tämä otetaan päätöksissä huomioon. Yleisesti ottaen kansalaisjärjestöt ovat tietyissä jäsenmaissa tärkeämpiä kuin tietyissä muissa. Me hoidamme romahtaneiden valtioiden tilannetta. Tässä on kysymys valtioista, jotka eivät voi edes taata perusterveydenhuoltoa ilman kansalaisjärjestöjä nämä romahtaneet valtiot eivät tällaisen edes pystyisi. Ja näiden, näiden tapauksissa on tärkeää ryhtyä poliittiseen vuoropuheluun ja on myöskin tärkeää, että me tarkastelemme suurempia kansalaisjärjestöjä. En suinkaan vastusta pieniä kansalaisjärjestöjä, mutta jos halutaan toimia tehokkaasti kentällä, niin silloin täytyy kääntyä suurempien kansalaisjärjestöjen puoleen, joiden kanssa voidaan saada aikaisesti, aikaiseksi rakenteellista vuoropuhelua ja saadaan todellista, voidaan vaikuttaa siihen, mitä heidän ohjelmiinsa kuuluu. Me saamme ehdotuksia projekteista, monista tuhansista projekteista, ja monet näistä projekteista menevät suurille kansalaisjärjestöille, jotka hoitavat asioita keskitetysti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmoinnissa saadaan aikaan sitten hyviä tuloksia. Kiitos. Sitten vielä neljä puheenvuoropyyntöä mutta 10.15 täytyy päättää keskustelu tästä aiheesta, muuten emme ehde ehdi kaikkea käsitellä. Seuraava puhuja, Rooma Gressle, olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä yritän olla osa ratkaisua ja puhua lyhyesti. Herra komissaari, yritän, haluan uskoa teitä, että budjettiväline, budjettitukiväline toimii. Ja nyt haluaisin tietää, minkä tyyppistä budjettitukea on hyväksytty vuodelle 2008 ja 2009. Ja sitten tähän liittyen haluaisin ottaa esille Kenian. Kenia sai muutama päivä ennen parlamenttivaaleja 40 miljoonaa dollaria ja näyttää siltä, että komissio ei ole juurikaan tarkkaillut, mitä maassa todella tapahtuu. Me olemme usein tästä keskustelleet. Siis ensiksi, mitä budjettivälineitä on hyväksytty ja sitten tämä Kenian tapaus, miten siellä valvonta toimi. Ja kolmas kysymykseni liittyy tähän erityiseen hallintoon. Pääjohtajia kehitysavussa on vaikka kuinka paljon ja muitakin toimijoita on vaikka kuinka paljon. Lissabonin sopimus vain monimutkaistaa hallintorakennetta. Meidän mielestämme ei ole kovin selvää se, että kuka nyt on vastuussa mistäkin. Joten haluaisin, että organisaation rakennetta vähän terävöitettäisiin. Ensiksi ei ehkä ole syytä tehdä tällaista tai jaottelua kehitysavun organisaation suhteen, mikä komissiossa nyt vallitsee. Se on tämä diplomaattirakenne. Ja ehkäpä edustustoissa oli syy, olisi syytä olla AIDCO-henkilöstö, joka voisi sitten suoraan kohdentaa komission apua. Ja tämä pätee myös tähän vakauteen. Ja sitten edustustojen henkilöstökulut. Me olemme huomanneet, että 186 prosenttia on henkilöstön määrä noussut noissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. Ja siellä työskentelee tuhansia ihmisiä. Henkilöstön määrä on kasvanut valtavasti viime vuosina. Haluaisin tietää, kuinka moni näistä tekee todella <clears throat> kehitysapua päätyökseen. Haluaisin tietää, kuinka suuri osa edustustojen henkilöstöstä tekee todellista kehitysapua. Ja AIDKO, pääosasto, sitten kehitysavun pääosasto ja lähettävät molemmat henkilöstöä näihin edustustoihin. Kuinka moni heistä tekee todellista kehitysaputyötä? Ja mikä sitten kuuluu komission vastuualueeseen ja mikä sitten diplomaattipalvelun vastuualueeseen? Olisi tärkeää, että komissio, siis tuleva komissaari, joka näistä asioista vastuussa on, olisi enemmän vastuussa tästä suorasta hallinnosta. Ja minä haluaisin, että organisaatiorakennetta mietittäisiin todella uudelleen, koska se ei välttämättä käytännössä toimi kovin hyvällä tavalla. Ja toimivaltakonfliktit ovat arkipäivää. Ja sitten vielä YK nostaisin esille. Me matkustimme valiokuntamme edellisen puheenjohtajan kanssa tutustumaan YK toimintaan ja huomaamme nyt, että Kosovossa esimerkiksi YK ei aina käytä varojamme asianmukaisella tavalla. YK on usein osa ongelmaa eikä suinkaan aina osa sen ratkaisua. Ja <clears throat> kuka on tehnyt sen päätöksen, että YK hallinnoi meidän rahojamme, minkä takia emme tee sitä itse? Ja sitten haluaisin tietää, kuinka paljon meidän kehitysrahojamme hallinnoitiin YK kautta vuonna 2008? Tähän haluaisin kirjallisen vastauksen. Kiitos. Ja tosiaan tässä on nyt hyvin paljon kysymyksiä tullut esille. Täällä on hyvin laajoja kysymyksiä esille, joten olisi hyvä, jos komission jäsen tosiaankin kirjallisesti vastaisi näihin tänään esitettyihin kysymyksiin, jotta niihin voitaisiin vastata perusteellisemmin. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Gressle, te kysyitte, mihin budjettitukea on käytetty. Minulla ei ole täsmällistä listaa mukana, niin tietääkseni sitä on käytetty. Se on keskitytty vain yhdessä maassa, Madagaskarissa 2008 vallankaappauksen jälkeen keskeytyksiä on tapahtunut myös 2009, mutta se johtui sitten seuraavaan, liittyi seuraavaan varanhoitovuoteen tai kauteen. Muihinkin maihin rahoituskriisi on vaikuttanut ja se on luonut ongelmia. kaupassa ja joidenkin maksujen viivästymisessä. Mutta tämä ei ole kuitenkaan liittynyt budjettitukeen 2008 Madagaskarin tapauksessa, siis johtuu tästä vallankaappauksesta. Sitten te mainitsitte erityisen tapauksen Kenian, jossa muutaman päivän vaalien jälkeen maksettiin 40 miljoonaa euroa. Maksu siis suoritettiin ja tämä tietenkin oli osa prosessia. Varat oli jo varattu ennen vaaleja ja ne maksettiin sitten muutama päivä vaalin jälkeen 27. joulukuuta muistaakseni tai aivan vuoden lopussa. Sitten kaikki yrittävät siivota siellä työpöytiään Keniassa tämän kuun lopussa vaalien jälkeen. Täytyy vielä Keniasta sanoa, että kukaan ei odottanut, että yhtäkkiä vaalien jälkeen syntyisi tämä hirveä yhteenotto johon liittyy varsin etninen elementti. Kenia aina on pidetty yhtenä kaikkein vakaimmista Afrikan maista. Se kertoo jotakin siitä, mitä vakaus Afrikassa tarkoittaa ja että etninen elementti yhtäkkiä voi purkautua pyörämyskyn tavoin. On ehkä hiukan liian helppoa sanoa, että no katsokaa, teidän olisi pitänyt odottaa ja katsoa, syntyykö vaalien jälkeen jotakin kuohuntaa. Ei odotettu kuitenkaan, että mitään tällaista tapahtuisi. Min- mielestä sitten Lissabonista, mitä vaikutuksia siitä saattaa syntyä. Tähän mielestäni jo vastasin vastatessani Rova Aila Senderille, joten minun ei nyt pidä varmaankaan tätä toistaa tässä vaiheessa. Sitten mm, että kuinka paljon tekee työtä. 2300 ympäri maailmaa kehitysyhteistyön parissa, mutta kaikki heistä eh, ei ole ei ole virkamiehiä, on myös paljon paikallisia henkilöitä, joita palkataan, niin se onkin hyvä asia mielestäni, että paikallisia myös otetaan töihin, mutta 2300 on tämä kokonaissumma. Ja Kosovosta ja YKsta, en tiedä, tunne tätä erityistä kertomusta, olen käynyt siellä muutamia kertoja. Se ei tunnu minusta mitenkään kaikkein maailman helpoimmalta kolkalta perustaa siellä jonkinlaisia ohjelmia. Mielestäni, jos hiukan läheisemmin tarkastelee Afganistania esimerkiksi, niin saattaisi tulla paljon mielenkiintoisempiin tuloksiin. Ehkä näin pitäisi sitten teidän tehdäkin ja tarkastella, mitä siellä tapahtuu, eikä vain arvostella ihmisiä sen takia, koska he tekevät erittäin hankalissa olosuhteissa työtä. Pitäisi myös tutustua kaikkien näiden ongelmien suhteellisuuteen konfliktialueilla. Grazie, onorevole Delange. Kiitos, sitten Delange. Eh, voorzitter, eh, laat ik ermee beginnen om eh, zeker... Kiitos, puheenjohtaja. Ehkä voin aloittaa sanomalla, että hollantilaisena haluaisin onnitella komission jäsentä hänen uudesta salkustaan ja toivotan hänelle parasta mahdollista menestystä. Mutta nyt sitten tähän tämän päivän aiheeseen ja kehitysapukysymykseen ja humanitaariseen apuun liittyviin kysymyksiin. Tämän avun tulisi olla tehokasta ja paremmin hallinnoitua, näin sanoitte itsekin. Ja kun puhutaan tehokkaasta avusta, niin minun mielestäni tällä tarkoitetaan sitä, että sekä komission että jäsenvaltion täytyisi hieman pönkittää omaa rooliaan, aivan erityisesti jos otetaan huomioon se, että meillä on rajalliset voimavarat kehitysavussa käytettävissä tässä on mainittu budjettituki, mutta haluaisin kuitenkin vielä mainita tämän kohesion sen välillä, mitä komissio ja jäsenvaltiot tekevät. Miten me voimme toimia tehokkaasti? jos jäsenvaltiot esimerkiksi katkaisevat budjettituen, muut projektit jatkuvat, mutta budjettituki lopetetaan, koska järjestelmän toimivuuden suhteen on epäilyksiä. Ja kuitenkin komissio sitten jatkaa maksujen suorittamista, eli jatkaa budjettituen maksamista. Eli meidän tulisi keskustella siitä, mikä tämä yleinen linja on, tulisiko budjettitukea sitten tarjota. Esimerkiksi Hollanti vuonna 2008 Ruodan kohdalla kun asevientikielto Kongoon sitä rikottiin, niin Hollanti sanoi, että sitten budjettituki keskeytetään tämän takia. Ja samaan aikaan kuitenkin sitten komission jäsen Michel No, teitä pidetään nyt vastuussa siitä, mitä edeltäjännekin teki. Eli samaan aikaan teidän edeltäjänne sanoi, että annetaan 175 miljoonaa äh, euroa tukena. Tansania elokuussa 2009 305 miljoonaa euroa tukea sinne, vaikka monet jäsenvaltiot, ei ainoastaan yksi, monilla jäsenvaltioilla oli eh, huolenaiheita eh, Tansanian hallinnon suhteen. Ja komissio saman aikaan sanoi, että siivu justiinsa juuri maksettiin. Eli me tulemme sitten näkemään, milloin tämä seuraava siivu tullaan maksamaan. Meidän täytyy tarkastella tätä milloin ja miten nämä maksut suoritetaan. Meidän täytyy tarkastella sitä, mikä tilanne tänä päivänä on. Tämä oli osittainen kysymykseni, mutta pääkysymykseni oli se, miten komissio aikoo parantaa johdonmukaista toimintaa kehitysavun maksamisessa, lukunottamatta näitä mainitsemianne koehankkeita teillä on riittävästi poliittista kokemusta kyllä antaa hyvääkin neuvoa tälle seuraajallenne. En halua nyt käsitellä tätä nopeasti, en halua vaikuttaa röyhkeältä, mutta tämä nyt on ehkä se kuva, joka tästä ulkopuolisille saattaa syntyä. Kiitos. Kiitos näistä ystävällismielisistä onnitteluista. Emme useinkaan kuule myönteistä, myönteisiä kommentteja maan miehiltäni, joten kiitos tästä. Tämä oli oikein mukava kuulla. Niin, mitä tulee komission ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön kehitysavun alalla? Tämä on hyvin kiinnostava kysymys ja täytyy pohtia, mikä on komission auktoriteetin aste, jos samaan aikaan jäsenvaltiot ovat toista mieltä. Ja tämähän on asia, joka liittyy kiinteästi Euroopan unionin kansainväliseen imagoon. Me kärsimme siitä, jos emme puhu yhdellä äänellä kansainvälisillä kentillä. Totta kai me haluamme säilyttää riippumattomuutemme, mutta tällainen hajanainen kuva toiminnastamme ei tietenkään tee hyvää imagollemme. Meidän tulisi käydä johdonmukaisia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa siitä, mikä maa on aktiivinen missäkin maassa. Ja sitten komission pitäisi miettiä näitä vastuualueita hyvin huolellisesti ja katsoa, kuka on vastuussa mistäkin. Jonkinlaisia konsultaatioita pitäisi todellakin käydä. No Ruanda, Tansania ja Nicaragua ovat tässä hyviä esimerkkejä 10 miljoonan siivu maksettiinkin komissiosta ja sitten jäsenvaltiot kuitenkin tekivät toisenlaisia päätöksiä, mutta todellakin meidän täytyy käydä perusteellista keskustelua ja konsultaatiota jäsenvaltioiden kanssa. Ja täytyy muistaa, että me keskustelemme kahden, kahden tyyppisessä vuoropuhelussa, poliittista vuoropuhelua ja sitten kehitysapupoliittista vuoropuhelua. Ja jos ajatellaan kotonuun sopimusta, niin se älkää sekoittako sitä kehitysapupolitiikkaan. Jos katsotte kotonun sopimuksen artiklaa 8, niin älkää sekoittako sitä sitten taas budjettivälineen tehokkuuteen ja hallinnollisiin kysymyksiin sekä tarkistuksiin. Joten pidettäköön politiikka erossa tästä varsinaisesta avusta. Totta kai budjettivalvonta ja muut valvontamekanismit eivät välttämättä kuulu poliittiseen vuoropuheluun. Minun näkemykseni mukaan vuoropuhelu oli luonteeltaan poliittista, kun sitä käytiin Ruandan kanssa. Ja mitä Itä-Kongon tilanteeseen tulee, niin siitä voitaisiin keskustella poliittisesti vaikka kuinka pitkään totta kai. Mutta me keskustelemme sisäisesti paraikaa siitä, miten voisimme ajoitusta parantaa, miten toimintaa voitaisiin tehottaa, tehostaa, mutta ulospäin meidän täytyy esiintyä yksimielisesti, muuten sahamme omaa oksaamme. Kiitos. No niin, nyt todellakin aika on päättynyt. Ja toivoisin, että kaksi kollegaa, joilla on vielä puheenvuoro käyttämättä, käyttäisivät puheenvuorot lyhyesti ja sitten näihin voitaisiin vastata kirjallisesti. Olmeer ensiksi. Hyvät kollegat, ja hienoa, että vaikka aika on päättynyt, saan esittää kysymykseni. Ensiksi haluaisin esittää kysymyksen liittyen YK. -hon. Onko ylipäätään järkevää jatkossa tehdä yhteistyötä YK kanssa tältä pohjalta, jos me joudumme vastaamaan viidestä prosentista YK hallintokuluista ja sitten meillä on ollut erinäisiä hankaluuksia YK kanssa ja vakavasti otettavaa koordinaatiota YK kanssa on aika vaikea harjoittaa. Tämän olen ymmärtänyt. Ja sitten myös nämä laskutuskysymykset ovat aina hankalia ja jonkinlaiset vähimmäisstandardit pitäisi nyt olla YKkin kaltaisessa organisaatiossa olemassa. Ja toinen kysymykseni liittyy siihen, mitä Rova Gressle jo sanoi, nimittäin tähän kehitysapupolitiikan hallintoon. Kehitysapupolitiikan organisaatiossa on varsin paljon läpinäkymättömyyttä ja se <clears throat> saattaa vain lisääntyä tulevaisuudessa. Minä haluaisin, että nyt käydään perusteellista keskustelua vastuujaosta ja toimialajaottelusta ja että parlamenttia myös tiedotetaan näistä muutoksista. Ja sitten puhuttiin luottamuksesta paljon ja, ja hyviä kokemuksia on kerätty projektihallinnosta. Ja eikö olisi järkevää, että tämän tyyppisiä kumppanuuksia sovellettaisiin jatkossakin. Ja sitten ähm, ah, tässä puhuttiin siis säätiöistä. Ja sitten tämä AIDCO, äh, pääosasto siellä. Äh, henkilöstön vaihtuvuus on ollut varsin nopeaa. Henkilöstö on siellä yleensä vain vuoden kaksi tai kolme edustustoissa vaihtuvuus on suurta ja tähän haluaisin ottaa kantaa. Joten voitaisiinko tätä nyt vähän jäsennellä siten, että projektit saataisiin vietyä kunnialla loppuun, ettei henkilöstö vaihtuisi koko ajan? Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen parlamentin jäsenä. En enää nyt oikein pysty seuraamaan, niin haluaisin toista tämän viimeisen puheen varmista, Niin on ehdottoman välttämätöntä, että EU selventää rakenteitaan. Te hyvin tätä osoititte itsekin, arvoisa komissaarissa, mikä on vertikaalista, mikä horisontaalista, mutta on kolme komissaria, jotka tätä hoitavat, useita pääosastoja, EKR, Euroopan kehitysrahasto. Ja me olemme ehdottaneet, että se otettaisiin yhteisön talousarvioon mukaan pyritty tutkimusta. En tiedä, mikä sen tilanne on. Haluamme käydä poliittista keskustelua. BEI, kaikki jäsenvaltiot tätä haluavat. Tätä ei voida mitenkään ymmärtää. Kukaan ei voi ymmärtää, mitä, kuka mitäkin tekee, mitäkin valvoo. On yleinen tuntemus siitä, ehkä kansalaisen tasolla, mutta eri toimijoiden välillä, että koko tämä kansainvälinen kenttä on huonosti kontrolloitu Joten onhan tämä nyt ikävää ja on joukko maita, joissa korruptio on tällaista kansalais- kansallisurheilua. Pahoittelen puheenjohtaja, että AKT-maissa meillä on sisäinen järjestyksemme ehtona, jota pitää, jota pitää noteuttaa. Samoin kehitysyhteistyö on äärimmäisen mielenkiintoista käydä paikan päällä katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Arvoisa komissio, sen tekisin tässä ehdotuksen. Te sanoitte, että komission täytyy pysyä täytäntöönpanona elimenä, ja olette aivan oikeassa. Mutta kun aletaan to- to- toteuttaa Lissabonin sopimusta, jossa toimielinvalta on kolmio. Teidän pitää tehdä liitto parlamentin kanssa, koska me pidämme komission jäsenistä. Se ei ehkä aina heti näy kokouksistamme, mutta me pidämme heistä, koska me emme valitse heitä, mutta me pätevöitämme tavallaan heidät, hyväksymme virallisesti. Teemme paljon työtä teidän kanssanne ja me voimme myös esittää mm, mm, même si on a parfois du mal, on l'a vu avec Peter. olemme pyytäneet, että McReady muun muassa vaikuttaisi yksilöllisesti. Liittäytykää, liittoutukaa meihin, älkää luottako hallituksiin, katsokaa Van, van Rompuyta. Hänet valittiin, vaikka hän hän ei käy edes meitä tervehtimässä täysistunnossa. Tehkää nyt jonkinlainen poliittinen liitto meidän kanssamme, niin silloin uskon, että voidaan edistää asioita ja vaikuttaa, saada hiukan koherenttiutta tähän ulkoiseen toimintaan. Kiitos. Grazie al vicepresidente. Kiitos <clears throat> siitä, että muistutitte parlamentin asemasta. No niin, aika on päättynyt, olen pahoillani, mutta haluaisin kiittää komission jäsentä ja toivomme saavamme loput vastaukset kirjallisesti. Kiitoksia kaikille keskusteluun osallistuneille. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän Olafin valvontakomitean vuosikertomus. Annan puheenvuoron Peter Strömberille. Olkaa hyvä. Tack så mycket, herr eh, ordförande. För... Kiitos, herra puheenjohtaja. Um, Commissione, un po' di silenzio, per favore. Hiukan hiljaisuutta pyytäisi kiitos. Prego, prego, presidente. Olkaa hyvä, pääjohtaja. Kiitos. Ja kiitos myös siitä, että La commissione è andata via. Prego. No niin, komission jäsen on poistunut. Nyt voitte aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. No, <clears throat> minä odotin tässä hetken, että täällä vähän rauhoittuisi. Valvontakomitean puolesta haluan kiittää, että pääsimme puhumaan asiasta tänään tänne valiokuntaanne. Haluaisin aluksi esitellä ne tahot, jotka ovat tässä valvontakomiteassa mukana. Tässä oikealla puolellani on tohtori Karl Mayergi. Hän on on meidän pääneuvonantajamme. Ja hän on vastuussa sitten predit Rosalind Wright. Hän on petosten torjuntaa käsittelevän neuvontavan paneelin puheenjohtaja ja hän oli aikaisemmin Yhdistyneen kuningaskunnan petosten torjuntaviraston puheenjohtaja. Sitten meillä on kaksi edustajaa, jotka valitettavasti eivät päässeet tänään paikalle. Nimittäin Dimut Teato. Hän on entinen parlamentin jäsen ja hän on erittäin tunnettu henkilö myös tässä valiokunnassa, koska hän on ollut tämän valiokunnan puheenjohtaja aikaisemmin. Sitten Luis Lopez Sanz Aranges. Hänkään ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Hän on, hän on entinen puheenjohtajamme. Hän siirsi tehtävänsä minulle vain muutama viikko sitten. Hän on korkeimman oikeuden syyttäjä Espanjassa. Ja minun nimeni on siis Peter Strömberg. Olen juuri valittu puheenjohtaja valvontakomiteaan ja olen tilintarkastajien valvontalautakunnan johtaja Ruotsissa. Ja tämä on siis valtion viranomainen ja sen tehtävänä on valvoa tilin tarkastajia, jotka tarkastavat yksityisyrityksiä. No niin, minä olen ihan uusi puheenjohtaja valvontakomiteassa, kuten sanoin, ja me toimimme ehkä vähän eri tavalla kuin muut toimielimet, nimittäin kun nyt nyt kun Espanjan puheenjohtajakausi vaihtui Ruotsin puheenjohtajakaudeksi neuvostossa, niin mehän teimme juuri päinvastoin. Me olemme tällaisia vähän omapäisiä, teemme mitä lystäämme, mutta no, joka tapauksessa meillä tämä puheenjohtajuus kääntyy juuri toisinpäin. Haluaisimme ihan lyhyesti esitellä teille valvontakomitean työskentely, työskentelyä, työskentelymenetelmiä, mitkä ovat tavoitteemme ja sitten mitä teimme viime vuonna. Ihan lyhyesti esittelemme tämän vuosikertomuksen ja sitten kerromme vielä hiukan Olafin tutkintatoimista. Ja tietysti me olemme täällä sitten keskustelua ja kysymyksiä varten tämän lyhyen johdannon jälkeen. Valvontakomitean kaikista tärkein tehtävä on se, että Säännöllisesti valvomme Olafin tutkintatoimia ja sitten myös tuemme kaikin tavoin Olafin riippumattomuutta. Ja me valvomme siis eh, Olafin riippumattomuutta ja siten, että se pystyisi tehokkaasti toimimaan hallinnollisena tutkijana. Olafilla on paljon raportointivelvollisuutena velvollisuuksia meitä kohtaan valvontakomitean kohtaan, ja Olaf sitten säännöllisesti raportoi valvontakomitealle tutkintatoimistaan, kuinka niitä toteutetaan ja kuinka tutkintatoimien tuloksia seurataan ja mihin ne johtavat. Jos tutkintatoimi ei ole päättynyt yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun tutkinta on aloitettu, niin meille joudutaan tästä raportoimaan ja raportoimaan myös, mitkä ovat syyt tälle viivästykselle. Tämän lisäksi Olaf raportoi valvontakomitealle myös, mikäli EUn toimielin tai virasto tai jokin muu osa EUsta ei ole ryhtynyt niihin toimenpiteisiin, joita Olaf on aikaisemmin suositellut. Ja Olaf valvontakomitealle raportoi myös mikäli, mikäli joitakin tähän liittyviä oikeustoimia jäsenmaissa toteutetaan. Ja tämän lisäksi me voimme oma-aloitteisesti tutkia tiettyjä osia Olafin toiminnasta ja raportoimme tästä sitten takaisin Olafille ja EUn toimielimille. Tämän olemme tehneet jo useasti. Esimerkiksi tämä tehtiin de minimis kertomuksen johdosta. Tästä kollega kertoo kohta. Ja sitten myös meillä on useita muita äh, esimerkkejä, joista osa on tämän vuosikertomuksen liitteenä näistä tutkinnoista, joita me olemme tehneet oma-aloitteisesti. Ja meillä on myös useita projekteja käynnissä ja näistä me raportoimme sitten säännöllisesti ja osa näistä ilmenee sitten vasta ensi vuoden vuosikertomuksessa. Me teemme vuosikertomuksen joka vuosi ja sitten aion myös ottaa lyhyesti kantaa Olafin suosituksista budjettiin nähden. No sitten kysymys kuuluu, että kuinka me valvontakomiteana olemme täyttäneet tehtävämme, mitkä ovat meidän mielestämme tärkeimmät elementit toimenkuvassamme. Minusta meidän tärkein tehtävämme on, tai perustuu suoraan asetukseen, eli me, aiomme, me valvomme Olafia, että se toimii riippumattomasti, tehokkaasti ja sellaisena tutkijana, johon ulkoiset paineet ja häirintä eivät vaikuta. Ja että Olafin työn tulokset ovat hyödyllisiä. Tätä me valvomme. Jotta me voimme tämän tehdä ja jotta voimme täyttää valvontatehtävämme, me valvomme, että Olafilla on huolellisesti pohdittu strategia, jolla tutkintatoimia toteutetaan. Tähän olemme käyttäneet paljon aikaa. Me seuraamme myös sitä, että Olaf tutkintatoimissaan käyttää hyvin perusteltua metodologiaa ja sitten me valvomme myös sitä, että Olaf pystyy itse valvomaan, että tutkintatoimia tehdään oikeusvarmalla tavalla, riippumattomasti ja objektiivisesti. Ja me tietysti olemme jatkuvassa yhteydessä Olafin johtoon, osaston johtajiin, yksikön johtajiin ja ihan yksittäisiin virkamiehiin, jotta me voimme oppia heiltä ja he meiltä ja voimme käydä tällaista jatkuvaa vuoropuhelua työskentelyn kehittämiseksi. Ja jotta me voisimme kaiken tämän tehdä, niin meidän täytyy tietysti tutkia, ähm, että Olaf pystyy toimimaan tehokkaasti tutkijana, johon ulkoiset paineet ja häirintä eivät millään tavoin vaikuta. Ja me siis kaikin tavoin valvomme, että Olaf toimii riippumattomasti tutkintatoimessaan. Ja tämä on siis se tehtävä, jonka toimielimet ovat meille antaneet ja se on meidän päätehtävämme. No mitä me sitten tarvitsemme tehtävämme täyttämiseksi? Meidän täytyy tietysti päästä käsiksi Olafin aineistoihin, tietokantoihin ja niin edelleen. Sitten meillä täytyy olla pääsy kaikkiin Olafin työntekijöihin, täytyy olla avoimet yhteydet heihin. Ja meillä on kaikki tämä ihan kunnossa. Meillä on pääsy kaikkiin tietoihin ja muihin aineistoihin, tietokantoihin ja henkilöstöön, joten Tämä ei ole mikään ongelma. Ja haluaisin korostaa myös sitä, että Olafin työntekijät kaikilla tasoilla käyvät mielellään vuoropuhelua meidän kanssamme, eikä meillä ole koskaan ollut näiden asioiden suhteen mitään vaikeuksia. Joten yhteenvetona voin todeta, että me käymme varsin hedelmällistä yhteistyötä Olafin kanssa. Se on toiminut aina moitteettomasti. Ja meidän vaikutelmamme on se, että Olaf kyllä kuuntelee meitä tarkalla korvalla ja se pyrkii sitten aina toteuttamaan meidän suosituksemme. Totta kai on tiettyjä alueita, joissa olemme hiukan eri linjoilla ja emme ole aina kaikkia ehdotuksiamme saaneet läpi, mutta korostaisin kuitenkin, että Olaf suhtautuu meihin ja meidän mielipiteisiimme hyvin myönteisesti. Kuten sanoin, olemme laatineet toimintakertomuksen. Se kattaa ajat kesäkuusta 2008 aina toukokuuhun 2009. Tämä on kolmas vuosikertomuksemme ja te voitte tutustua sitten toimintakertomuksen yksityiskohtiin. Olettehan, te, olettehan sen saaneet. Ja tässä toimintakertomuksessa puhutaan juuri tästä meidän meidän päätehtävästämme valvoa Olafin toimintaa ja valvoa sen toiminnan riippumattomuutta. Me ymmärrämme kyllä, että on olemassa riskejä, että Olafin toiminta ei olisi niin itsenäistä ja riippumattomuutta. Ja tämä on juuri meidän päätehtävämme, että me valvomme tutkintatoimea. Ja koska me tätä teemme, niin voimme samalla valvoa myös Olafin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Ja vuosikertomuksen suurin pääosa käsittelee juuri Olafin tutkintatoimia ja tätä meidän päätehtäväämme, millä tavoin varmistamme tämän riippumattomuuden ja toiminnan tehokkuuden. Ja miten valvomme tätä myös raportointivelvollisuuksien ulkopuolella. Ja kuten sanoin, niin valvontakomitealle Olaf raportoi myös, mikäli tutkintatoimi kestää yli yhdeksän kuukautta. Tämä on tällainen aikaraja, ja näin Olaf on tehnytkin. Ja me olemme viime vuonna tarkastelleet, kuinka paljon näistä tutkintatoimista on yli yhdeksän kuukauden ikäisiä, ja aikaisemmin näitä on ollut yli 80 prosenttia, eli aikamoinen määrä. Ja nyt olemme tarkistelleet sitten tällä kertaa, että mitkä ovat syynä siihen, että tutkintatoimet viivästyvät ja minkälaisia nämä syyt ovat. Ovatko ne relevantteja ja oikeutettuja ja perusteltuja? Ja huomasin, että noin 50 prosentissa tapauksista nämä syyt eivät olleet kovinkaan perusteltuja. Ja sitten totesimme, että jos tutkintatoimi viivästyy näin paljon, niin se saattaa johtaa vääristyneisiin tuloksiin. Se saattaa myös vaarantaa tutkintatoimen äh, riippumattomuuden ja se saattaa myös vaikeuttaa sitten, äh, äh, sitten tämän toimen arviointia, kun se on vihdoin valmistunut. Ja sitten olemme todenneet, että vaikka joissakin tapauksissa on selvästi ollut vaikeuksia löytää todellisia syitä siihen, minkä takia jokin tutkintatoimi on viivästynyt, niin ei ole mitään syytä epäillä, että jokin ulkoinen taho olisi pystynyt vaikuttamaan näihin tutkintatoimiin ja niiden viivästyksiin. Tätä ei ole epäilty. Me olemme tähän liittyen antaneet Olafille useita raportteja ja suosituksia tehokkuuden parantamiseksi ja tästä voidaan vielä puhua myöhemminkin. No niin, minun puheaikani taitaa olla lopussa. Minä olen tässä kertonut, mikä on meidän työskentelymme ydin sisältö, mitkä ovat meidän päätehtävämme, mitkä ovat Olafin tutkintatoimen pääelementit ja päähankaluudet – ja me olemme tosiaan vuosikertomuksessa antaneet näitä lausumiamme ja suosituksiamme, niihin voidaan tutustua yksityiskohtaisesti. Me olemme myös tutkintatoimista laatineet tällaisen käsikirjan Olafille. Sitä voidaan tietysti vielä parantaa, mutta se osaltaan tehostaa tutkintatoimia. No lopuksi sanoisin vain, että vuosikertomuksen lopussa on useita päätelmiä ja suosituksia. No, osan näistä jo mainitsinkin tässä kertomuksessani ja kollegani rapor- kertovat näistä vielä hiukan lisää. Ja nyt antaisin puheenvuoron kollegalleni Rosalind Wrightille. Hän kertoo näistä asioista hieman enemmän. Mr. President, members of the Herra puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, olen kiitollinen tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan kanssanne. Käsittelen kahta asiaa. Olin esittelijänä kahdessa asiassa, jotka katetaan tässä vuosikertomuksessa. Ensinnäkin nämä ähm, de minimis-säännöt, miten niitä on sovellettu ja sitten strateginen suunnittelu ja tutkinnat. Mitä tulee de minimis-sääntöihin, tilanne on se, että Olaf äh, harjoittaa nolla toleranssia, mitä tulee rahoituksellisiin epäsäännönmukaisuuksiin, ja näinhän sen tulisikin olla. Mutta se, että että meillä on nolla toleranssipolitiikkaa, se ei tarkoita sitä, että Olafin tulisi tarttua joka ikiseen tapaukseen, jos on muita elimiä tai virastoja, jotka haluavat näitä tutkia. Ja todellakin esimerkiksi mitä sisäisiin tarkistuksiin tulee, niin IDOC on elin, joka on täysin kykeneväinen ja halukaskin ottamaan kontolleen näitä vähämerkityksettömiä tapauksia sen kynnyksen alittavia, jotka sitten, joiden pitäisi kuulua Olafille. Meidän omassa oppaassamme kynnyksessä kriteerinä on vakavuus. Sitä käytetään mittatikkuna sen suhteen, minkä tyyppisiä tapauksia Olaf ryhtyy tutkimaan, mutta tätä sanaa vakavuus, sitä ei ole määritelty. Eli tässä on harkinnanvaraisuudesta kysymys, miten tämä vakavuus määritellään. Me olemme tarkastelleet 45 tapausta tällä kaudella, jonka kertomus kattaa. Ja nämä kaikki tutkinnat on viety päätökseen. Ja niistä voidaan tietenkin tarkastella sitä, miten tämä määritelmä vakavuudesta, miten sitä on täytäntöönpantu. Ja se vaihtelee tapauksesta toiseen, aivan erityisesti silloin, kun on kysymys sisäisistä tarkistuksista. Tämä on sellainen asia, johon Olaf on reagoinut, koska me olemme laittaneet nämä suosituksemme lausuntoon, joka toimitettiin Olafille ja Olafilta saatiin hyvin positiivinen vastaanotto ja Olaf on todellakin huolissaan tästä asiasta ja se tarkastelee sitä, miten näitä meidän tekemiämme suosituksia voitaisiin täytäntöön panna. Me olemme käyneet myöskin keskusteluja herra Manierin kanssa, joka tällä hetkellä Idokia johtaa ja olen iloinen voidessani sanoa, että nämä keskustelut, joita Olafin pääjohtaja on herra Manierin kanssa käynyt, ne ovat olleet erittäin rakentavia ja yhteistyöhenkisiä ja olen iloinen voidessani ajatella asiaa niin, että tulevaisuudessa monet pienemmät tapaukset, joita aikaisemmin Olaf on hoitanut, niin Aidok voi niitä hoitaa. Mitä sitten ulkoisiin tapauksiin tulee, niin silloin tilanne on hankalampi, koska monissa tapauksissa ei ole sopivia elimiä, jotka voisivat meidän puolestamme nämä asiat hoitaa. Eli jos Olaf ei niitä tutki, niin sitten niitä ei tutki kukaan. Eli tämä ongelma on hieman vakavampi tämä ulkoisten tapausten tapaus. Me olemme käyneet keskustelua osastolla A ja B näistä tapauksista ja siellä ollaan tietoisia tästä. Ja olen tyytyväinen sen suhteen, että hänen, raken, hänen heidän lähestymistapansa on hyvin rakentava ja tietenkin voimavarat ovat rajalliset, ne voimavarat, joita Olafilla on käytössä ja ne tulisi tietenkin keskittää näihin vakavimpiin ja näkyvimpiin tapauksiin ja niihin tapauksiin, joissa Euroopan unionin rahoitus on suurimmassa vaarassa, eli ei tulisi tulisi voimavaroja ohjata sellaisille osa-alueille, joita muutkin voisivat hoitaa. Me olemme täysin samaa mieltä tästä ja Olaf on ollut vastauksissaan hyvin rakentava. Eli tämä näistä vähämerkityksistä tapauksista. Sitten toinen, me olemme puhuneet strategisesta suunnittelusta. Tämä on jatkuvaa työtä me emme vielä ole laatineet tästä lausuntoa Olafille, mutta me olemme käyneet yksikön päälliköiden kanssa sekä pääosastolla A ja B. Olemme käyneet keskustelua siitä, miten näitä juttujen käsittelyjä suunnitellaan, miten voimavaroja käytetään ja on ollut mielenkiintoista nähdä se, miten Olaf suunnittelee näitä tutkintoja, jotta varmistetaan se, että rajallisia voimavaroja käytetään mahdollisimman hyvin hyväksi. Ja minun on tehnyt suuren vaikutuksen se tapa, jolla monet tutkinnat on suunniteltu näissä operationaalisissa pääosastoissa. Tämä on jatkuvaa työtä ja toivon mukaan saan tästä aikaiseksi tulevina kuukausina lausunnon, jonka voin sitten toimittaa Olafille tiedoksi, mutta tämän todellakin laadin yhteistyössä yksikön päälliköiden kanssa Olafissa ja kuten sanoin, niin yhteistyö heidän kanssaan on ollut hyvää ja hekin pitävät tätä hyvänä asiana, tätä meidän tukeamme näissä asioissa. Eli olen iloinen voidessani sanoa, että me teemme tiivistä yhteistyötä näissä asioissa ja toivon mukaan voin sitten samaan aikaan ensi vuonna tälle valiokunnalle valiokunnalla tuoda positiivisia tuloksia tässäkin asiassa. Kiitos. With your permission, Mr. Chairman, I would like to ask... Luvallanne puheenjohtaja, haluaisin pyytää herra Georgia mainitsemaan lyhyesti tästä tapauksesta, joka on siirretty kansalliselta tasolta Olafille. President, meine Aufgabe ist über Fälle zu... Herra puheenjohtaja, minun tehtäväni on raportoida sellaisista tapauksista, joiden kohdalla olemme havainneet, että vaikka toimet ovat tulleet meille, niin näistä kansalliset viranomaiset tai kansalliset viranomaiset ovat meille näitä antaneet. On selvää, että Olaf ei ole mikään oikeusviranomainen kuitenkaan, eikä Olaf voi asettaa tekijää syytteeseen, se on selvää. Mutta Olaf voi toki vaikuttaa siihen omalta osaltaan, että kansalliset oikeusviranomaiset asettavat tekijän syytteeseen, mikäli sille on perustelut. Valvontakomitea on tarkastanut 36 tutkintakertomusta, jotka Olaf on tehnyt ikään kuin kansallisten viranomaisten puolesta, jotka on sitten palautettu kansalliselle tasolle. Ja nämä kertomukset käsitellään sitten säännöllisesti valvontakomiteassa ja, ja näitä käsitellään tai Olafin työntekijät näitä toimittavat valvontakomitealle. Valvontakomitea tekee näistä kertomuksista ensimmäisen analyysin itse tutustuu asiasisältöön yhdessä Olafin virkailijoiden kanssa ja sitten valvontakomitea myös pohtii tutkinnan tarkoituksen mukaisuutta, jotta se voi arvioida tutkintotoimeen liittyviä kysymyksiä. Valvontakomitea tässä kiinnittää erityistä huomiota kertomusten laatuun, jotta voimme harkita, mitkä ovat sellaisia tapauksia, joita ei voida enää palauttaa kansallisille viranomaisille. Valvontakomitea on joskus aikaisemmin toimittanut kansallisille viranomaisille takaisin sellaisia kertomuksia, jotka ovat kuitenkin vanhentuneet. Ja nyt kuitenkin viime aikoina näitä jo erääntyneitä tutkintatoimia on ollut varsin vähän. Eli erääntyminen ei enää, tai vanhentuminen ei aiheuta enää ongelmia. Ja valvontakomitea vaatii, että, että, tai on todennut, että myös näiden kertomusten laatu on parantunut – ja erityisesti tässä näistä epäilyistä rikoksista on tehty paljon tarkempia analyysejä kuin aikaisemmin. Ja sitten yhteistyö on näin ollen parantunut. Useissa tapauksissa tutkintatoimi kertomukset toimitettiin valvontakomitealle vasta sen jälkeen, kun nämä tapaukset oli jo siirretty takaisin kansallisille viranomaisille. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin jo aikaa sitten päättänyt, että se ei näe tätä ongelmallisena, että näitä tapauksia siirretään kansallisille viranomaisille. Se ei näe tätä ongelmallisena suhteessa asetukseen 1073 99. Tuomioistuin toteaa, että valvontakomitealla oli oikeus tarkastella asianosaisten perusoikeuksien toteutumista ja siihen tutustua. Valvontakomitea on siis joissakin osissa äh, hieman mennyt asetuksen 1079 toimivaltuuksien ulkopuolelle äh, tehdessään päätöksiä näiltä osin. Nämä hankaluudet liittyivät esimerkiksi valvontakomitean oikeudellisiin velvoitteisiin. Valvontakomitea ei voi ottaa kantaa suoranaisesti Olafin käynnissä oleviin valvontatoimiin tai tutkintatoimiin. Ja Ja Olaf ei voi mitenkään toiminnallaan estää kansallisten viranomaisten tutkintatoimia. Ja jokaisessa tapauksessa täytyy jo nämä asiakirjat tutkia perusteellisesti, joka on aiheuttanut meille hallinnollista taakkaa. Ja kaikista näistä syistä Komissio on ensimmäisen oikeusasteen tapauksen, päätöksen vastaisesti tehnyt päätöksen, mutta se ei ole kuitenkaan nostanut kannetta tätä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöstä vastaan. Ja on todettu, että yhteistyö jatkukoon, kuten se hyväksi nähdään. Perusoikeuksista kiinni pitäminen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 tapauskohtaiset lausumat eivät olleet käytännössä merkittäviä ja Ja Olaf, Olafin valvontakomitea noudattaa tässä tarkkoja aikatauluja ja valvontakomitea ehdottaa, että Olaf jokaisessa yksittäistapauksessa – pyrkii tekemään kertomuksen siitä, kuinka asianosaisten perusoikeuksia on suojeltu ja kuinka velvoitteita noudatetaan. Niissä tapauksissa, joissa ilmenee epäilyksiä, ettei perusoikeuksia ole suojeltu kunnolla tai että velvoitteita ei noudateta, niin silloin valvontakomitea on velvoitettu tutustumaan tähän tapaukseen yksityiskohtaisesti. Valvontakomitea tällöin joutuu tutustumaan tapaukseen varsin yksityiskohtaisesti kaikkia niitä asioita, joita Olaf on tutkinut. Ja tähän tämä pätee muuten valvontakomitean suhteen kaikkiin tapauksiin. Nimittäin jos Olaf tutkintatoimissaan havaitsee, että menettelytapoja ei ole noudatettu asianmukaisesti tai että perusoikeuksia voidaan loukata, niin silloin valvontakomitea joutuu tutustumaan näihin yksityiskohtaisesti. Tämä on meille sopimusten nojalla annettu velvoite.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 on hienoa, että valvontakomitea on tullut tänne tänään paikalle ja toimittanut meille erinomaisen kertomuksen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja tosiaan tämä kolmas kohta tässä vastuuvapaus 2008 kohdassa, nimittäin rakennerahastot ja kehitysrahastot liittyvät tähän myös, että miten petoksia vastaan taistellaan Euroopan unionissa, mitä Olaf tekee. No, tilintarkastus, anteeksi, valvontakomitea, Olafin valvontakomitean raportti kertoo, että ongelmia ilmenee ja että Euroopan unionin hallinto ei toimi aivan asianmukaisella tavalla. Ja sitten jos asiat eivät toimi asianmukaisella tavalla, niin usein jäsenvaltiot ovat tähän syypäitä. Tähän pitäisi nyt pureutua. Sitten tämä Olafin oikeusperusta 107399, tätähän olemme käsitelleet vastikään. 11 asiakirjaa on aiheesta laadittu. Ja kaikki osoittavat sen, että tämä on juuri näin. Voitte myös tulla keskustelemaan kanssani asiasta. Minusta meidän täytyy nyt ottaa nämä kysymykset vakavasti ja pohtia, miten tämä petosten torjunta todella EU:ssa toimii. Meillä on asiasta laadittu mietintökin viime vuoden marraskuussa ja sen jälkeen asiat eivät ole kehittyneet. Ja komissio ei ole, vaikkakin Tsekin puheenjohtajavaltio oli valmis tähän, niin komissio ei ole tehnyt asian suhteen mitään. No missä ongelmat piilevät? Ongelmat piilevät siinä, että ainoastaan seitsemässä prosentissa tapauksissa Olaf toimittaa nämä tapaukset takaisin kansallisille viranomaisille, jolloin tekijät voidaan asettaa syytteeseen. Toisin sanoen 93 prosenttia Olafin tutkintatoimista, ähm, ne, ne tutkitaan vain Olafissa. Ja nämä annetaan ikään kuin anteeksi koska äh, me emme aseta sen tekijöitä syytteeseen lähettämällä näitä tapauksia takaisin kansalliselle tasolle. Annamme ikään kuin rikollisille anteeksi suorastaan, jos näin kärkevästi voidaan sanoa. Ja minä olen asiaan perehtynyt ja olen asiasta laatinut myös työasiakirjan ja olen tässä työssäni käyttänyt Olafilta saamiani lukuja. Ja olen myös huomannut, että ainoastaan näistä seitsemästä prosentista, jotka siirretään takaisin kansalliselle tasolle, niin niistä varsin vähän sitten on vapautettu syytteistä näitä tahoja, joten tämä osoittaa sen, että Olaf on ollut aivan oikeassa näissä toimissaan. Joten nyt täytyisi miettiä, mihin meidän pitäisi ottaa yhteyttä. No neuvostoon tietysti. Neuvostossa ei tähän mennessä ole ollut mitään petosten torjuntaorganisaatiota tai edes petosten torjuntakeskustelua. Ja tämä minun mietintöni, joka muuten sai laajan kannatuksen taakseen täysistunnossa, niin vaati neuvostoa pikaisesti eh, terävöittämään keskustelua petosten torjunnasta – ja, ja komissio ei ole kuitenkaan tehnyt mitään. 93 prosenttia Olafin tutkintatoimista tosiaan jää Olafiin eikä tekijöitä saada syytteeseen. Minusta meidän tulisi nyt käyttää tätä tilaisuutta hyväksi ja vaatia, että nämä asiat siirretään ähm, kansalliselle tasolle syytteeseen panoa varten. Ja komissio on tässä työssä avainasemassa. Ja hyvät kollegat, nythän, nythän ähm, komissio vaihtuu ja täytyy katsoa, mikä komissaari on vastuussa Olafin asioista. Ja ei minulla ole mitään vastaan, vastaan tätä komissaariehdokasta, mutta täytyisi pitää huolta siitä, että, että nämä asiat todella nostetaan keskusteluun, koska nythän Olafista vastaava komissaar, komission jäsen ei enää tule olemaan komission varapuheenjohtaja tulevassa komissiossa. Tämä saattaa hankaloittaa toimintaa. Olaf on ollut täällä mukanamme kymmenen vuotta ja välttämättä se ei ole toiminut asianmukaisella tavalla ja komissio on tässä aivan keskeisessä roolissa, koska Olaf aktivoituu vain silloin, kun komissio siltä sitä pyytää. Ja tällöin voimme tietysti unohtaa sen, että Olaf joskus voisi tutkia myös toimielimiä tai sitten jäsenvaltioita ylipäätään, koska parlamentilla ei ole tässä juurikaan sananvaltaa. Minä siis pyytäisin valvontakomiteaa ottamaan kantaa näihin vakaviin kysymyksiin. Voitaisiinko Olaf jotenkin ulkoistaa? Onko tästä keskusteltu ja mitä, miltä tämä näyttää, koska meidän täytyy nyt miettiä, miten me ratkaisemme nämä eteemme tulleet ongelmat. Se, että monet tutkintatoimet kestävät niin kauan, liiki 80 prosenttia tapauksista tai niiden tutkinta vie yli 9 prosenttia. Ja tämä on ollut ongelmallista ja tosiaan komission ja jäsenvaltioiden ja Olafin välinen yhteistyö ei toimi asianmukaisella tavalla. Olafilla ei ole välttämättä pääsyä kaikkiin tietokantoihin ja niin edelleen. Ja tämä kaikki on johtanut siihen, että meillä nyt on nämä ongelmat edessämme. Valvontakomitea näitä kertomuksessaan sivua kahden kolmen vuoden aikana asiaan on tehty myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksiä ja tuolloin, tuolloin Olaf, Olafin, Olafin valvontakomiteakin oli sitä mieltä, että komissio oli tässä väärillä linjoilla. Ja, ja tässä kyse oli EU-virkamiesten kohtelusta suhteessa muiden virkamiesten kohteluun. Ja me olemme saaneet jo useita tuomioita ensimmäisen asteen tuomioistuimesta, jotka osoittavat tähän samaan suuntaan. Ja on hyvin vaikeaa selvittää sitten äänestäjille tätä, että minkä takia tässä EU-virkamiehet ovat saaneet paljon paremman statuksen monissa asioissa kuin tavalliset kansalaiset. On hyvä, että valvontakomitea valvoo Olafin toiminnan riippumattomuutta – eikä tällaisia, tällaisia ongelmia olekaan ilmennyt. No se on hyvä. Ja minusta on ikävää, että tämä Olafin tutkintatoimi käsikirja ei ole vieläkään valmis. Ja kun se vihdoin valmistuu, niin ehkä meidänkin pitäisi olla tässä työssä mukana ja ainakin saada siitä kopio. Ja valvontakomitealla nyt on paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, ennen kaikkea siis juuri tämä, että kuinka näitä tapauksia siirretään, missä laajuudessa niitä siirretään kansalliselle tasolle. Olaf ja valvontakomitea joutuvat tämän keskenään ratkaisemaan. Meillä ei parlamentilla ole tähän sinänsä suoranaista sananvaltaa, mutta minä uskon, että tämän ongelman ratkaisu myös parantaa Olafin toiminnan tehokkuutta. Minusta Tähän pitäisi löytää ratkaisu kirjallisen materiaalin pohjalta, voin näin olettaa, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin haluaisin, että valvontakomitea tämän meille suoraan sanoisi. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Olafin ja valvontakomitean tästä hyvästä toimintakertomuksesta. Se on hyvin jäsennelty ja siitä löytyy paljon tärkeää tietoa. Ja on tärkeää, että valvontakomitea valvoo Olafin tutkintatoimien riippumattomuutta – ja totta kai tätä taustaa vasten on erittäin tärkeää, miten valvontakomitea tekee yhteistyötä Olafin kanssa ja myös meidän kanssamme. Mutta ehkä sen lisäksi, mitä Rova Kressle sanoi, niin tämä riippumattomuus on todella tärkeää ja myös tämä komission toiminta on tärkeää. Minusta ei ole niinkään tärkeää, että onko Olafista vastaava komission jäsen nyt komission varapuheenjohtaja vai ei, vaan nimenomaan tämä riippumattomuus komissiosta on minusta aivan keskeinen kysymys. On hyvä, että pidätte Olafin tekemää työtä hyvänä ja Olaf toki tekee tärkeää työtä. Ja tämä on meille tietysti mieluinen uutinen, koska meidän aloitteestamme Olafhan aikoinaan perustettiin. No sitten pari suurta ongelmaa tässä nyt kuitenkin on tämä tapausten vanheneminen ensiksikin. Ennen kuin jäsenvaltioiden viranomaiset voivat ylipäätään ryhtyä tutkimaan asiaa, niin tapaukset ovat usein jo vanhentuneet. Tämä on hälyttävää. Ja, ja kollega Gressle sanoi, että ainoastaan 7 prosenttia näistä Olafin tutkimista tapauksista lopulta joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen, niin tämähän on todella järkyttävä luku. Ja komi- Olaf vain on olemassa, olemassa muuten vaan, mutta se ei välttämättä, sen työn ei välttämättä johda mihinkään, kuten huomaamme. Ja se, että näin paljon tutkintatoimista viivästyy, tosiaan noin 80 prosenttia tutkintatoimista, niiden tutkiminen siis kestää yli yhdeksän kuukautta. Tämä on hälyttävän korkea luku. Ja jos tutkinta kestää yli yhdeksän kuukautta, niin kyllähän tästä pitää totta kai tiedottaa valvontakomitealle, mutta minä olen kertomuksesta ymmärtänyt, että valvontakomitea ei saa sataprosenttisesti tietoja näistä viivästyneistä tutkintatoimista. Ja tämähän on juuri perussyy tälle vanhenemiselle, että asiat sitten vanhenevat, kun niitä ei saada ajoissa syytteeseen kansalliselle tasolle. Mitä aiotte tehdä tämän ongelman suhteen? Ja toinen kysymykseni liittyy perusoikeuksien valvontaan, että valvotte epäiltyjen perusoikeuksien toteutumista tutkintatoimien aikana. No tämä voidaan tehdä vain taannehtivasti, koska te ette voi osallistua tutkintatoimiin niiden käynnissä ollessa. Tässä saksankielinen kollega juuri sanoi, että työskentelytapoja ollaan muuttamassa – että saataisiin tällaista etukäteistietoa käynnissä olevista tutkintatoimista. Vaikkakaan valvontakomitea ei voi suoranaisesti sekaantua käynnissä oleviin tutkintatoimiin, niin totta kai sen pitäisi saada tietoa etukäteen näistä perusoikeusasioista, koska muutenhan niihin ei välttämättä taannehtivasti voida enää ottaa kantaa. Ja ja jo etukäteen pitäisi saada tietoa näistä. Kyllähän se nykyajan tiedonvälityksen aikana pitäisi olla mahdollista. Ja konkreettinen kysymyksenikin kuulee, kuuluu, että voitteko te todella valvoa epäiltyjen perusoikeuksien toteutumista myös käynnissä olevissa tutkintatoimissa? Koskeeko se kaikkia tutkintatoimia vai ainoastaan niitä tutkintatoimia, jotka sitten loppupeleissä siirretään kansallisille viranomaisille syytteeseen panoa varten? Grazie. Merci, monsieur le président Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta. Olen tyytyväinen, että keskustelumme tekee hyvin eron virheiden ja petosten välillä. Viitaan tähän aikaisempaan keskustelun tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Sen tehtävä ei ole systemaattisesti etsiä petosta, koska petos minun mielestäni teknisesti ei aina ole virheiden määrä. Kun etsitään petosta, niin ei löydetä petosta systemaattisesti virheiden kautta, joten eroon tekeminen on mielestäni todellakin merkittävä. Olin miten, todella kiinnostunut tästä 7 prosentista tästä johtopäätöksestä. Haluaisin kysyä valvontakomitean mielipidettä, tarkoittaako se nyt sitä, että, tämä sitä, että Olafin tutkimus tehdään huonosti, jos ratkaisu ei saada aikaan, vai onko todellakin ongelma, joka liittyy oikeusviranomaisiin jäsenvaltioissa – sitten vielä Olafin resursseista. Lopuksi te kirjoitatte kertomuksessanne, että ei ole mahdollisuutta saada lisähenkilöstöä. Miksei? Jos me täällä Euroopan parlamentissa budjettivalvaan käyttäen olemme sitä mieltä, että tarvitaan lisäresursseja tilintarkastustuomioistuimelle ja Olafille, koska kaikissa kysymyksissä, joita olen tehnyt, ensin kysynyt, että onko petosta ja yleensä kaikki vastaavat, että ei kovinkaan paljon. Henkilökohtainen vakaumukseni kuitenkin on, että petosta on todennäköisesti enemmän kuin kuvitellaan, koska petoksen tekijä ei tee virheitä, joten tässä on mielestäni todellinen ongelma, joka liittyy petoksiin. Ja jos huomenna pyydätte lisävoimavaroja, niin antakaa meille todisteita, joita te tarvitsette niin me voimme kyllä löytää sellaisen poliittisen enemmistön tämän taakse, jotta saadaan myös resursseja ja lisää. Sitten 500 henkilöstä Olafissa. Olen pannut merkille, että 180 ihmistä löytyy sihteeristöstä ja yleistä asioista ja 170 tekee tutkimusta. Minä en tiedä, miten Olafia hallinnoidaan, mutta 500 ihmistä 180 tekee tutkimusta ja 180 suurin piirtein sihteeritoimia ja niin edelleen. Onko todellakin nyt niin, että resurssien resurssit panostetaan riittävässä määrin tutkimukseen, eikö tarvittaisi hiukan enemmän tutkimuspuolelle ja vähemmän toimistoihin ja virastoihin? Onko siis resursseja tarvittava määrä? Tällaisia kysymyksiä puheenjohtaja. Grazie mille. Onorevole Sonnerg. Sonnerg. Uh, eh, mange tak, uh, og eh, tak for en, uh, en god rapport. Kiitos tästä toimintakertomuksesta yksi merkittävimmistä johtopäätöksistä valvontakomitealla on ollut se, että tässä pyritään ennen kaikkea Olafin riippumattomuutta valvomaan tutkintatoimien aikana. No tämähän on aika, aika aika merkittävä tämä johtopäätös numero yksi. Ja siksi ehkä voisitte hieman tätä täsmentää, kun puhutte suorasta ja subtiilista valvonnasta, riippumattomuuden valvonnasta. Miten tämä on käytännössä mahdollista? Ja sitten jos petosta on ilmennyt EUn toimielimissä itsessään, niin miten mitä kokemuksia teillä on tästä? Miten tähän reagoidaan? Johtaako tämä kurinpidollisiin menettelyihin tai oikeudellisiin menettelyihin? Onko teillä joitakin esimerkkejä siitä, mitä konkreettisesti tapahtuu, jos EUn toimielimissä ilmenee, ilmenee ähm, petosta? Honorevole Kalfi. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti keskittyä kysymykseen, joka esitettiin montakin kertaa, eli tutkintojen pituus. Mikä tähän on syy? Onko syy se, josta Roa Gressle puhui, eli on ongelmia yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa, vai onko tässä kysymys hallinnollisista, hallinnollisen kapasiteetin puutteesta, kuten herra Odi mainitsi? Mikä teidän mielestänne on syy siihen, että että on näin paljon tapauksia, joiden, tutkintaan kestää, joiden tutkinta kestää niin kauan aikaa. Volevo anche io qualche domanda, poi si... Kiitoksia. Minäkin haluaisin tehdä muutamia kysymyksiä. Me olemme ylittäneet tässä aikarajamme, mutta pyytäisin puheenjohtaja lyhyesti vastaamaan, tai johtaja vastaamaan, mutta olisimme myös kiitollisia kirjallisista vastauksista, koska jotkut näistä Kysymyksestä vaativat tarkempaa tietoa. Olen samaa mieltä varapuheenjohtaja Odin kanssa. Meidän kokemuksemme mukaan äh, petoksen tekemisessä on se, että noudatetaan virallisia sääntöjä. Haluaisin tässä sanoa, että mielestäni tämä on erittäin hyödyllistä keskustelua täällä valiokunnassa ja mielestäni meidän pitäisi pohtia, miten jatkossa teemme yhteistyötä. Ehkä komitea, valvontakomitea voisi suoraan kertoa meille, mikä ei oikein suju Olafissa, missä on ongelma-alueita tai mikä on avoimuuden taso Olafissa. Herra Jasmakakis aikaisemmin, Jasmakakis puhui, oli huolissaan hiukan riippumattomuudesta Olafissa voidaanko tilannetta parantaa vai onko Olaf tavallaan liian riippuvainen komissiosta. Ehkä voisimme keskustella, mitä vaihtoehtoja on tätä toteuttaa. Kyse ei ole vain riippumattomuudesta komissiosta, vaan myös muista EU-toimielimistä ja jäsenvaltioista riippumattomuutta myös tarvitaan. Sitten lisäkysymys on, Oletteko nähnyt erilaista kohtelua Olafin taholta koskien eri jäsenvaltioita? toimiiko se samalla tavalla suhteessa kaikkiin jäsenvaltioihin. Mitä tulee, sitten, sitten vielä toinen arkaluontoinen kysymys on yhteistyön taso Olafin ja kansallisten viranomaisten kesken, erityisesti oikeusviranomaisten kesken jäsenvaltioissa. Voitaisiinko teidän mielestänne jotakin tässä tehdä, jotta tilanne paranisi? Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Rova Gresle aiemmin sanoi koskien komissiota. Mielestäni on tärkeää, että komissio hiukan painostaa tässä neuvostoa niin, että jahdataan niitä maita, jotka eivät takaa Olafille riittävää yhteistyön tasoa, jota kuitenkin tarvitaan, jos halutaan tuloksia petosten vastaisessa taistelussa, erityisesti kun ajatellaan ajan puutetta, josta olemme nytkin puhuneet. Tiedän, että kollegat ovat tehneet monia yksityiskohtaisia kysymyksiä. Tässä on paljon, paljon vastattavaa. Jos johtaja voisi lyhyesti vastata, koska meillä on muita kohtia vielä esityslistalla, ja odotamme mielenkiinnolla jatkovastauksia kirjallisesti. Kiitoksia. Tack så mycket, herr ordförande, och tack alla övriga. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja kiitos myös kaikille kysymyksiä esittäneille edustajille. Tämä on meille hyvin hedelmällistä keskustelua. Yritän vastata joihinkin esitettyihin kysymyksiin, mutta aika on aika vähän, joten en ehkä ihan kaikkea ehdi perusteellisesti käydä läpi. No, Olafin ulkoistamiskysymys. Pitäisikö Olaf ulkoistaa komission ulkopuolelle? No tästä voin sanoa, että tästä ei ole keskusteltu. Meidän piirissämme ainakaan se on aika uusi ajatus ja me tietysti keskustelemme tai seuraamme keskustelua, mutta me emme ole sisäistä keskustelua vielä käyneet ulkoistamisen hyödyistä ja haitoista. Mutta tämä tietysti on asia, jota valvontakomitea tarkalla silmällä seuraa, eli mikä on Olafin rooli suhteessa EUn petoksen torjuntaan. Tätä toki tarkastellaan, sehän on ydintehtävämme. Ja sitten vielä kysymys siitä, että miten laaja pääsy valvontakomitealla on tutkintojen tai tut, käynnissä olevien tutkintojen tietoihin ja näihin tietokantoihin ja muuhun. No voin sanoa sen, että tähän mennessä olemme saaneet kaikki pyytämämme tiedot ja olemme, uskomme, että saamme myös jatkossa kaikki ne tiedot, joita me pyydämme. No totta kai joskus tietojen pyytäminen vie vähän aikaa, mutta ei tämän tietojen saannin suhteen ole ilmennyt mitään ongelmia. No sitten tämä avoimuus ja tiedotus niin kysymys siitä, että saammeko me valvontakomiteassa aina tiedot yli yhdeksän kuukautta vanhoista tapauksista. No kyllä meidän käsityksemme on, että saamme. Jos kyse on siitä, että emme olisi saaneet tietoa näistä myöhästyneistä tapauksista, niin silloin on ehkä tullut joku inhimillinen virhe, mutta kyllä me saamme niistä tiedon. No saammeko tietoa kaikista niistä tapauksista, joiden kohdalla epäillään perusoikeuksien rikkomusta. No tästä emme välttämättä saa aina tietoa ja tästä käymme sisäistä keskustelua paraikaa. Ja tämähän liittyy juuri tähän ensimmäisen oikeusasteen tuomioon, tuomioistuimen tuomioon. Ja tässä meillä on selvästi parantamisen varaa. Mutta Olafilla on toki omia sisäisiä rakenteita ottaa kantaa tällaisiin tapauksiin, joten kyllä tämä asia varmasti saadaan ratkaistuksi. Ja sitten kysymys, jonka myös Rova Gressle esitti, nämä tutkimukset, jotka, joista sitten vain 7 prosenttia johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tai syytteeseen panon jäsenmaissa. No tilastointi on toki vaikeaa ja on selvää, että meidän täytyy tarkastella, miten Olafista lähteviä tapauksia tutkitaan jäsenvaltioiden tasolla ja mitä niille loppujen lopuksi käy. Ja tämä on asia, joka meillä on nyt tänä vuonna esillä, että me seuraamme näitä jäsenvaltioihin siirtyviä tapauksia entistä tarkemmin. Ja tämä on tietysti vaikeaa, kun jäsenvaltiossa on vähän eri käsittelytasot ja niin edelleen. Mutta, mutta ainakin tällaiset tällaisten potentiaalisesti kiistanalaisten tapausten, tapausten ja vanhenevien tapausten määrä on laskenut tässä vuosien varrella. Se on positiivinen asia. Ja sitten kysymys näistä, näistä uhkista. Päätelmä numero yksi, joka täällä otettiin esille, eli että me, näitä, me päät, että ilmeisten suorien potentiaalisten uhkien lisäksi on olemassa hienoisempia uhkia. Emme sanoneet, että tällaisia on olemassa, mutta että tällainen uhka on olemassa ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tällaisia erityyppisiä uhkia voi ilmetä tutkimusten aikana, jotta me voimme sitten mahdollisimman ajoissa havaita tällaiset uhkatapaukset. Tätä, tähän täytyy keskittyä. Ja sitten kysymys siitä, että mikä Olafissa on toiminut hyvin ja mikä vähemmän hyvin. No tämä on aika laaja kysymys, tämä puheenjohtajan kysymys, ei tähän voida vastata nyt tässä yhteydessä. No suurin osa työstämme sujuu ihan hyvin, se on ainakin meidän vakaa käsityksemme. Ja ei myöskään ole olemassa jäsenvaltioiden taholta mitään yhtenäistä suhtautumistapaa Olafiin. Jäsenvaltiot suhtautuvat Olafiin vähän eri tavalla, totta kai niitähän on aika monta, mutta meidän vaikutelmamme on kyllä se, että kun Olaf tekee suosituksia ja päätelmiä jäsenvaltioiden suuntaan, ehdottaa jonkun asian tutkiva, tutkittavaksi ottamista ja niin edelleen, niin kyllä meihin suhtaudutaan vakavasti ja meidän, meitä kuunnellaan. Se on vaikutelmani kyllä. No, mitäs muita kysymyksiä täällä nyt olikaan? Vanhenemiskysymys. Mikrofon. No, toivottavasti minä nyt ainakin joihinkin kysymyksiin onnistuin tässä vastaamaan. Grazie, signor Presidente. Se ci fa... Kiitoksia vielä, mutta jos vieläkin voisitte vastata siis kirjallisesti, koska muitakin kysymyksiä oli kiinnitämme suurta merkitystä teidän työhön ja halusimme hiukan vielä syvällisempää tietoa kirjallisesti. Sitten siirrytään. Kiitoksia kovasti, että olette tulleet paikalle. Nähdään sitten seuraavalla kerralla. Sitten seuraava kohta kahdeksan esityslistalla. Lyhyesti koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen. Kokous pidettiin eilen. Ensinnä haluaisin poliittisten ryhmien, jotka ovat kertoneet siitä kantojaan koskien tätä mietintöä virastoista. Sitten toinen kohta, sukupu... Svensson comunicando appunto il nome dell'onorevole. mainstreamin kysymyksestä tästä lähetetään, tasa-arvo, sukupolvista tasa-arvosta lähetetään kirje herra Stasin nimissä. Sitten toinen kohta, jota tarkastelemme, oli miten nämä ilmiöt käsitellään kirjeet, joita koko saa, joissa kirjoitetaan, kiinnitetään huomiota johonkin käyttäytymiseen, joka saattaisi ehkä kiinnostaa myös Olafia. Olemme laatineet kriteerit, joiden perusteella uusi, uutisia voidaan välittää eteenpäin ilmeantajilta Olafin suuntaan. Sitten ryhmä sanoi, että haluaisin tietää, tai sitten haluan tietää, mitkä jäsenet osallistuvat delegaatiomatkoihin esimerkiksi Kreikkaan, Italiaan, Unkariin. Erittäin kiireistä me tiedämme Kreikan nimet, millainen kokopano sinne lähtee. Minä itse johdan tätä valtuuskuntaa, koska sitten toinen asia, jota käsittelimme eilen – oli, mikä kanta valiokunnassa pitäisi ottaa Lissabonin voimaantuloon. Puheenjohtaja, koordinaattorit ovat nähneet tietynlaisen suuntauksensa. Pyritään vähän syrjäyttämään tai marginalisoimaan meitä tässä prosessissa ei ollenkaan hyvä asia. Olemme puoltaneet omaa asemaamme, olen välittänyt tämän puhemies Busekille myös kokouksessa ja virasto on ottanut tämän esille puheen, valiokuntapuheenjohtajakokouksessa ja olemme päättäneet kirjoittaa kirjeen puhemies Busekille. Emme hyväksy tällaista menettelytapaa jolla nopeutetaan varainhoitoasetuksen käsittelyä Me kaikki tiedämme, että Lissabonin sopimus tunnustaa Euroopan parlamentin lainsäätäjän vallan. Ja todellakin tärkeä osa tätä tehtävää on talousarvion kohdalta se, että tarkistetaan tilit. Joten me olemme saavuttaneet suurempaa merkitystä Lissabonin kautta ja siksi meidät pitää ottaa asiallisella tavalla huomioon parlamentissa ja myös muissa parlamentin valiokunnissa. Myös päätettiin siitä, että riippu, riippumattomien jäsenten ja riippumattomien ryhmien jäseniä pitää tiedottaa asiasta. Sitten sovittiin aikataulusta, luonnoksesta Se koskee komissaarikuulemisia ja tulen kirjoittamaan tästäkin puhemies Busakille, koska verrattuna aiempaan käytäntöön meillä me emme viittaa vain yhteen tiettyyn henkilöön tässä työssämme, Tähän vaikuttaa myös Ekon ja IMKO-valiokunnat. Me sovimme eilen koordinaattoreissa, että ratkaisu siitä, että kolme valiokuntaa on samalla viivalla ei oikeastaan ole oikea tapa toimia, koska meistä budjettivalvontavaliokunnalla pitää olla ensisijainen asema tämän komissaarin kohdalla sitten 25-26. tammikuuta on kokousten aika, mutta pidetään vapaana myös 28. ensimmäistä, koska saattaa käydä niin, että ylimääräinen kokous budjettivalvonnassa jär, järjestetään. Puhun aika nopeasti, koska meillä on vain tässä tunti jäljellä ja meidän pitää vielä käydä läpi kolme erityiskertomusta tilintarkastustuomioistuimesta. Haluaisin kaikkien tämän muistavan. Meillä on siis tiukka aikataulu, 20 minuuttia jokaista kertomusta kohden ja pyytäisin myös tilintarkastustuomioistuinta puhu, pysymään asiassa puhumaan tiiviisti, samoin esittelijöitä, ja sitten katsotaan, onko muille jäsenille lopuksi vielä aikaa. Olkaa hyvä. Herra Gaia. Ganz kurz, äh, ich werde mich ganz kurz halten, Entschuldigung. Und, äh Kiitos herra puheenjohtaja, puhun aika lyhyesti. Ja toivon, että sitten voimme näin säästää aikaa. Aluksi kiittäisin vielä eilisiltaisesta cocktailtilaisuudesta. Tämä oli hyvä tapa käsitellä näitä vähän epävirallisia kysymyksiä, joka, ja tämä liittyy koordinaattoreiden kokoukseen, nimittäin keskustelimme siitä, että miten keskustelemme näistä vastuuvapauskysymyksistä, pitäisikö, pitäisikö niistä laatia jonkinlainen horisontaalinen oma-aloitteinen mietintö vai ei. Ja tässä oli vähän eriäviä mielipiteitä, mutta kokkareiden aikana sitten saimme tämän asian ratkaistuksi. Ja sitten kysyin vielä sihteeristöltä ja vahvistui se, että aikapaineita on käännösten ja muiden takia. Ja siksi haluaisin kertoa teille, että meille ja varmasti muillekin poliittisille ryhmille on ihan ok, että laaditaan oma-aloitteinen lausunto näistä virastoista ja niille myönnettävästä vastuuvapaudesta, tällainen horisontaalinen. Ja sitten toinen asia. Hollannin parlamentti on kutsunut meidät parlamenttien väliseen seminaariin aiheesta talousarvion valvonta. Ja tämä liittyy siihen, että asiat muuttuvat Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä. Kansallisten parlamenttienkin toimivalta vahvistuu. Ja maksimissaan neljä ihmistä täältä meidän talostamme voi tuonne Hollannin seminaariin lähteä. Ja, ja varmasti muutkin tahot ovat ovat äh, saaneet näitä kutsuja. Meidän tulisi katsoa, ketkä neljä henkilöstä Euroopan parlamentista lähtisivät tuonne Hollantiin. Kiitoksia. Ehkä annamme sihteeristölle tehtäväksi asian selvittämisen ja päätämme sitten epävirallisesti jatkossa. Kiitoksia herra Gaja. Nyt kohtaan yhdeksän esityslistalla annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle Massimovin häntä. Tämä on erityiskertomus huippuosaamisverkostoista ja tavoitteista. Onko tavoitteita saavutettu? La... Kiitoksia puheenjohtaja. Mikrofoni ilmestyy pois päältä heti alkuun. La relazione kertomus, jonka tilintarkastustuomioistuin on tänään jättänyt, tarkastelee kahta asiaa. Huippuosaamisen verkostoja ja yhteen integroituja hankkeita. Ne molemmat liittyvät kuudenteen tutkimusohjelmaan 2002-2006 vuosina. Kokonaissummat ovat yli 17 miljardia euroa. Tulen sanon aivan suoraan, että tämä kertomus on osa pitkää prosessia. Muiden asiakirjojen käsittelyssä tämä on erityiskertomus. Oli, 2004 oli puitelmasta viisi erityiskertomus ja erityiskertomus yhdeksän vuodelta 2007 aiheena oli tutkimustoiminnan arviointi, jota EU-rahastot rahoittavat. Tilintarkastustuomioistuin on yrittänyt vastata tiettyihin kysymyksiin seuraavalla tavalla – Eurooppa, onko se tarpeeksi stimuloinut julkista ja yksityistä in- investointia, että voidaan vastata maailmanlaajuiseen kilpailuun. Ja lisäksi kysyimme, olivatko investoinnit parantaneet rakenteellisia heikkouksia tutkimusrahoituksessa Euroopassa. Me tiedämme, että nämä kysymykset ovat sellaisia, joita on käsitelty kuudessa puiteohjelmassa. Toisaalta ohjelman tarkoituksena on edesauttaa tutkimusta ja kehitystutkimusta Lissabonin agendan mukaisesti, jossa tutkimustavoitteiden pitäisi olla kolme prosenttia BKT vuoteen 2010 mennessä. Yksityisen sektorin pitäisi antaa kaksi kolmasosaa uusista investoinneista. Toisaalta ohjelman tarkoituksena on luoda eurooppalainen tutkimuksen alue, aluejärjestelmä tavallaan hyvin rakennettu järjestelmä ja tarkoituksena oli onnistua tässä kahden uuden välineen avulla aivan erityisesti, joilla pyritään näihin tavoitteisiin, nimittäin juuri nämä huippuosaamisen verkostot ja integroituneet hankkeet. Mitä tulee näihin huippuosaamisen verkostoihin, niiden pitäisi koota yhteen parhaat voimavarat ja asiantuntevuus tietyltä tieteen alalta, jotta saataisiin tuloksena EUn tutkimusohjelmia ja tarkoituksena varmistaa, että pysyvällä tavalla integroidaan eri kumppaneiden tutkimuskapasiteettia. Integroituneiden hankkeiden on paras, tarkoituksena keskittää rahavoimavaroja, henkilövoimavaroja, jotta saamme aikaan tarvittavan innovaatiota, niin kuin on määritelty. Miksi meillä on nämä kaksi välinettä? Ensinnä koska hankkeet, jotka liittyvät kahteen aiheeseen, niiden tarkoituksena on luoda siis eurooppalainen tutkimuksen alue ja toiseksi ne ovat houkutelleet noin 50 prosenttia rahoituksesta kuudennessa puiteohjelmassa. Ja kolmanneksi nämä välineet pyrkivät rahoittamaan laajaa kirjoa erityyppistä tutkimusta. On kyse perustutkimuksesta ja myös soveltavasta tutkimuksesta kaikilla eri teema-alueilla, jotain seitsemän, jotka on määritelty siis prioriteettikysymyksiksi. Mitä sitten täsmällisesti rahoitetaan? Seitsemäs puiteohjelma on rahoitettu 157 ohjelmaa, jotka liittyvät, siellä on noin 500 000 osallistujaa ja ne ovat saaneet EU-rahoitusta suurin piirtein 1,2 miljardia euroa verrattuna 1,9 miljardiin kokonaisinvestoinnista. Kokonaisuudessaan huippuosaamisen verkostot ovat koonneet 30 kumppania ja ne ovat saaneet 7 miljoonaa euroa EUn kassasta. Mitä tulee yhden integroituneisiin hankkeisiin, olemme rahoittaneet noin 700 aloitetta. 700 000 osallistujaa mukana. Ne ovat saaneet rahoitusta kokonaisuudessaan 6,5 miljardia euroa jokainen integroitunut hanke keskimäärin kokoaa 25 kumppania saa 9,9 miljardia euroa. Kertomuksessa todetaan, että tilanne, joka tässä näyttäytyy koostuu sekä varjo- että valoalueista. Täytyy tunnustaa toisaalta se, että kaksi välintä, joita on tutkittu, ovat edesauttaneet yleistä tavoitetta, halutaan edistää tehokasta yhteistyötä tutkijoiden välillä, ja näin on saatu huomattavia tieteellisiä tuloksia aikaan, ja tämä näkyy myös tutkimus, joka tehtiin käyttäjätyytyväisyydestä, jonka tuomioistuin teki osallistujien joukossa. Ja kun sitten jatko tarkastellaan, onko erityisiä tavoitteita saavutettu, tu tulokset ovat hiukan vähemmän myönteisiä, täytyy myöntää. Erityisesti mitä tulee huippuosaamisen verkostoihin, voimme sanoa, että yleisesti ottaen riittävää su- suunnittelua, koordinaatiota on ollut olemassa, uutta tietoa on saavutettu ja vanhaa tietoa on siirretty osallistujatasolta teollisuudelle, mutta suurin osa kumppaneita osallistuja pani vain vaatimattoman osuuden tutkimuskapasiteetista tähän verkostoon eivätkä olleet samaa mieltä siitä, että hallituksen rakenteiden pitäisi voida päättää, miten käytetään näitä koot, yhteen koottuja voimavaroja. Ja lisäksi vain vähemmistö verkostoista sai aikaan vakuuttavan siirron kohti itse riittoista integraatiota omassa tutkimuskapasiteetissa, siis integraation taso olisi sellainen, että silloin verkostot pystyisivät jatkamaan toimintaa riippumatta EU-rahoituksesta pitkällä aikavälillä. Mitä tulee integroituneisiin hankkeisiin, ne eivät saaneet liikkeelle kriittistä massaa, mitä tuli voimavaroihin ja näin eivät saaneet aikaan innovatiivisia tuloksia niin kuin oli toivottu. Kuitenkin tämä vipuvaikutus joka lisärahoituksesta syntyy julkisista varoista, ei siis myöskään toteutunut käytännössä, eikä pystytty saavuttamaan tällaista katalysaattorivaikutusta yksityisen ja julkisen pääoman välillä, eikä myöskään pystytty ottamaan mukaan, mukaan huomattavassa määrin pk-yrityksiä. Tässä muistuttaisin siitä, että seitsemäs puiteohjelma korva merkitsi ainakin 15 prosenttia talousarviostaan teema prioriteeteille, tai ajankohtaisille prioriteeteille. Myös PK-yritykset, oli, PK-yritykset kuuluvat tähän. Yksityinen sektori ei kuitenkaan tar- tarvittavassa määrin tähän osallistunut. Kaikkein suotuisinkin arvio on, että PK-yritykset käyttivät vain 10 prosenttia korkeintaan rahoituksesta. Se joudu vain siitä, että on objektiivisia vaikeuksia, vaikeuksia, jotka liittyvät näiden yritysten pieneen kokoon, vaan myös siksi, että tässä on tällainen pelotevaikutus, joka liittyy näihin monimutkaisiin hakemusmenettelyihin, ne ovat kalliita suorittaa tai sitten odotettavissa oli pitkän ajan sopimusvelvoitteita tai tai sitten muut pääsevät automaattisesti käsiksi niiden omaavaan, omaamaan tietoon ja liittyy myös kollektiivista vast, kollektiivisia vastuukysymyksiä e, suhteessa komission. Kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että edistys kohti tavoitteita tätä, tämän, tässä onnistuttiin vain vaatimattomalla tavalla ja EU on edelleenkin alle kahden prosentin tasolla BKTstä. Rahoituksen määrä on lisääntynyt, mutta yksittäisten kumppanien rahoituksellinen osallistuminen, siis omien varojen volyymi, jota investoidaan tiettyyn hankkeeseen, on pysynyt alhaisella, alhaisella tasolla niinkin pitkälle, että joissakin tapauksissa syntyy epäilys siitä, että EU-rahoitus saattaisi vain korvata osallistujien oman panoksen. ja indikaattori, joka tarko- viittaa to- totaalirahoitukseen ja EU-panokseen, se on laskenut kuudennessa puiteohjelmassa verrattuna aikaisempaan puiteohjelmaan. Tilintarkastustuomioistuin pohti myös sitä, onko komission hallinnointitapa sellainen, että se on vaikuttanut uusien välineiden menestymiseen niin, että ne ovat vain osittain onnistuneet. Tässä mielessä alkuperäinen täytäntöönpanovaihe oli sellainen, että tuomioistuin oli vaikea löytää mitään kovia faktoja, jotka liittyivät eri välineiden rooliin ja mikä niiden merkitys oli tavoitteiden saavuttamisessa. Monet kumppanit myös eivät no, noudattaneet suositukset siitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Myös neuvotteluprosessi ennen kuin sopimukset allekirjoitettiin oli aika pitkä, usein 13 kuukauttakin, ja neuvottelut eivät useinkaan ole kovin avoin prosessi. Perussyitä usein ei ymmärretty hyvin ja siksi oli vaikea arvioida toiminnan tasoa ja tuloksia. Sitten suosituksiin, joita tuomioistuin on tehnyt. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin esittää vanhan suosituksensa aikaisemmalta vuosilta, että meno-ohjelmien pitäisi perustua tai rahankäyttöohjelmien pitäisi perustua eksplisiitteisiin realistisiin tavoitteisiin – ja tilintarkastustuomioistuin uskoo, että komission pitäisi tarkastella eri perusteluja, erityisesti mitä tulee tämänhetkiseen puiteohjelmaan, jonka investointitaso on aika alhaisella tasolla, mitä tulee osallistujien omaan panokseen, ja puuttuu tällainen liikkeelle paneva vaikutus. Onko tämä sitten tehokkaampaa kuin perinteiset rakenteet tutkimusrahoituksessa? sekin on epäselvää ja komission pitäisi kolmanneksi tarkastella tekijöitä, jotka ovat ehkä puiteohjelman ulkopuolisia ja ovat kuitenkin vastuussa tästä panostuksen alhaisesta tasosta. Miksi tällaista katalysaattorivaikutusta sitten ei ole syntynyt? Miksi PK-yritykset ovat niin vähän tässä mukana? Ja lopuksi komission pitäisi parantaa hankehallinnointia, projektien hallinnointia, sen pitäisi antaa selkeitä ohjeita hyvissä ajoin ja nopeuttaa menettelytapoja, kun tukia ja apua myönnetään. Ja sen pitäisi myös valvoa paremmin hankkeita, jotta voitaisiin arvioida, löytyykö tarvittavaa laatua ja onko vaikutuksiin, tarkoituksiin päästy. Kiitos herra puheenjohtaja. Tämä oli varsin kattava esitelmä. Puhun lyhyesti. Suositukset tilintarkastustuomioistuimelta olivat hyviä ja minä olen pyrkinyt tässä nyt tarkastelemaan tätä esitettyä kritiikkiä äh, huippuosaamisen verkostoja ja integroituja hankkeita kohtaan ja kritiikkiä on esitetty hyvin perustellusti ja tämä on johtanut siihen, että olemme tehneet todella hyvää yhteistyötä herran Vaarin ja hänen työntekijöidensä kanssa. Ja tämä on kuitenkin kasvava budjettiosa ja siihen pitää suhtautua suurella huolellisuudella. Nimittäin ongelmat, jotka ovat ilmenneet tämän asian yhteydessä, nehän ovat kumuloituneet jo 15 vuoden ajan ja emme missään nimessä voi jatkaa entisen kaltaisilla linjoilla. Me olemme pyrkineet keräämään kokemuksia myös muilta vastaavilta aloilta, jotta voisimme parantaa toimintaa ja tällä tavoin voisimme sitten esittää komissiolle jonkinlaisen eh, tiiviin toimenpidepaketin tai toimenpideehdotuspaketin. Muutama, muutama ero tässä kuitenkin on, jotka, jotka ilmenivät eilisen keskustelun perusteella – ja Odin päätöslauselman nojalla, joka on menossa täysistuntoon. Olemme siihen, siinä yhteydessä myös tätä asiaa käsitelleet, joten asiat ovat kyllä hoidossa. Kiitos. Grazie lei, onorevole Gressle. La commiss- Kiitoksia, rouva Gressle. Sitten komissio. Commissione è presente, dovrebbe esserci la signora... Commissione on siis läsnä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman, for giving... Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että aikaa ei ole paljon, joten tulen keskittymään muutamaan asiaan. Ensinnäkin kiitokset tilintarkastustuomioistuimen kollegalle ja hyvästä yhteistyöstä komission kanssa ja kiitokset myöskin Roa Greslelle näistä mielenkiintoisista hedelmäistä keskusteluista, joita me olemme käyneet. Keskityn muutamaan asiaan, joita Roa Gressle on ottanut esille mietinnössään Ensimmäinen liittyy tähän tilintarkastusstrategiaan komissiossa. Haluaisin vain painottaa ja kiinnittää jäsenten huomiota siihen, että komission ehdotetut korjaukset eivät ole seurausta uudesta tulkinnasta, vaan ähm, niistä lausunnoista, joita olemme saaneet edun saajilta ja oikeusvarmuutta kunnioitetaan täysin koska näistä voi vielä valittaa viisi vuotta projektin jälkeen. Meillä on tiettyjä sääntöjä, jotka eivät ole riittävän selviä, jotka ovat ristiriitaisia. Olemme täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen lausunnon kanssa. Ja täten tämä palautusmenettely siinä, se on kovin raskas menettely sekä edunsaajille että meille. Ja tästä syystä komissio on sitä mieltä, että yksinkertaistaminen tässä takaisinperintä prosessissa. Sitä tulisi yksinkertaistaa ja me harkitsemme parhaillaan mahdollisuutta seurauksena tämän toimielimen äh, lausunnosta, jotta voitaisiin nämä äh, jäljellä olevat velat äh, periä takaisin. Ja Roa Gressle on jättänytkin tästä tarkistuksen ja tämä on täysin linjassa meidän filosofiamme kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen viittasi puutteisiin näissä huippuosaamisen verkostoissa ja integroiduissa hankkeissa. Te tiedätte, että me olemme itsekin tilanneet tutkimuksen professori Horvatilta ja siinä on koko joukko suosituksia ja ne ovat täysin johdonmukaisia tilintarkastustuomioistuimen suositusten kanssa, mutta haluaisin kiinnittää jäsenten huomiota siihen, että tässä viitataan FP6. En yritäkään väittää, että kaikki ongelmat on ratkaistu, mutta varmaan kaikki ovat samaa mieltä siitä, että edistysaskeleita on otettu ja täten FP7 tietyt puutteet, joita FP6 oli, ne on korjattu. Ja me olemme myöskin suorit aloittaneet ulkoisen hyvin lyhyen kuulemisen sidosryhmien kanssa sen suhteen, mitä näiden huippuosaamisten verkostojen kanssa tulisi tulevaisuudessa tehdä. Tietenkään keskusteluja ei ole vielä viety päätökseen, mutta selvää on kuitenkin se, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme integrointiin sitoutumista. Tämä oli yksi heikkous. Itse näitä toimielimiltä sitoutumista ei ole riittävää, että tutkimushenkilökunta on valmis, vaan integraation. Sitten yksinkertaistamiseen, no ehkä onko minulla vielä pari minuuttia vastausaikaa, hyvä, kiitos. Niin mitä yksinkertaistamiseen tulee, haluaisin muistuttaa valiokuntaa siitä, mitä me olemme FP7 pyrkineet tekemään. No, tietenkään kaikkia ongelmia ei ole ratkaistu, ei tietenkään. Rova Gressle on jo hahmotellut mahdollisia ratkaisuja. Me haluaisimme muistuttaa siitä, että takurahasto on edelleen olemassa ja se on mahdollistanut sen, että me olemme ex ante tarkistuksia, tarkistuksien määrää vähentää. FP7 sieltä siinä vaadittiin paljon vähemmän näitä sertifikaatteja, koska me olemme alentaneet tätä kynnystä 375 äh, 000 eurosta. Neljä viidestä osallistujasta ei todennäköisesti koskaan joudu toimittamaan tällaista sertifikaattia. Äh, yleisesti ottaen sertifikaattien määrä on määrä vähentynyt huomattavasti. Me olemme pyytäneet 20 sertifikaatia ja nyt me olemme pyytäneet vain kahdeksaa. Meillä on myöskin ex ante tarkistuksia. Vain koordinaattorit ja edunsaajat silloin kun on kysymys yli 500 000, vain niihin kohdistetaan tarkistuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että 90 osallistujasta saa poikkeuksen näihin ex ante tarkistuksiin. Kuten esittelijäkin ehdottaa, ja tästä täytyy keskustella hänen kanssaan vielä enemmän, me olemme ottaneet käyttöön tämän yksittäisen rekisteröinnin menettelyn. Ja tästä syystä osallistujien ei tarvitse enää toimittaa näitä juridisia asiakirjoja joka kerta, kun he osallistuvat. Eli se tehdään kerran ja sillä selvä. Alussa oli tiettyjä alkuvaiheen ongelmia. Eli meillä on jo nyt 15 000 yksikköä, jotka on rekisteröity. Ja kuten esittelijäkin sanoi, niin meillä on yksi, yhdet juridiset puitteet ja tämä helpottaa osallistumista ja se myöskin parantaa tiedon laatua, jota me sitten omissa kertomuksissamme. Me olemme valtavirtaistaneet niin pitkästi kuin mahdollista. Me olemme myöskin raportointimenettelyä virtaviivaistaneet, me olemme jatkaneet tätä raportointikautta 18 kuukauteen ja tästä syystä me pyydämme vähemmän edunsaantajilta. Sitten mitä tulee, meillä on suuri kompastuskivi näiden ähm, maksujen suhteen FP7. Me olemme vähentäneet jo Siis- not yet there, certainly, Verrattuna FP6, mutta meidän täytyy vielä tehdä parannuksia. Me olemme tehneet vertailevaa tutkimusta seitsemäntoista rahoittajalaitoksesta ja siellä oli samanlaisia ongelmia ja täällä, tässä aikajana on noin yksi vuosi. Tämä on erityisen totta, äh, mitä tulee kansallisiin terveyslaitoksiin, mutta tämä, tässäkin me olemme parantamassa toimintaamme. Ehkä voin päättää puheenvuoroni tähän. Vielä yksi asia, Rova Gressle viittasi tähän, tämä yhden luukun periaate edunsaajille. Tässä me, meillä on sähköinen puiteohjelma, meillä on myöskin osallistujien portaali, joka on tällainen yksittäinen paikka, jossa kaikki osallistujat voivat äh, palata tämän puiteohjelman piiriin. Olen täällä ja tietenkin jos tarvitset vastauksia muihin osin tätä kertomusta. Vielä kerran haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja Roa Gressleä. Kiitos. Grazie a lei. Se c'è qualcuno vuole intervenire. Kiitoksia. Haluaisiko joku, joku puheenvuoron? Muutoin sitten kymppiin esityslistalla. 2009 erityiskertomus koskien välineitä, jotka liittyvät maito- ja maitotuotemarkkinoihin. Julius Molnar saa puheenvuoron. Jos otettaisiin. Kiitos. Mesdames, Kiitos, herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. En nyt aio toistaa sitä, mitä löytyy jo Rachaldemosan asiakirjasta. Haluaisin vain hieman tuoda täsmennyksiä kolmeen kohtaan liittyen. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille tästä tilintarkastuksesta. Sen jälkeen kerron teille, mitä siinä todettiin ja sitten lopuksi vielä kerron hieman suosituksistamme. Mitä tähän tilintarkastukseen tulee, tässä täytyy todeta, että maitosektori on suuri osa maatalouspolitiikkaa ja täten on täysin luonnollista, että tilintarkastustuomioistuin kohdistaa tarkistuksia tälle sektorille säännöllisesti. Näin me teemme, teimmekin vuonna 2001 erityiskertomuksessa, joka liittyi maitokiintiöihin. Viime vuonna 2008 me julkistimme myöskin erityiskertomuksen, joka koski maitokiintiöiden käyttöönottoa kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa, jotka liittyvät Euroopan unioniin vuonna 2004. Tämä erityiskertomus, sen esitteli teille herra Hatsimartaa ja se sai valiokunnaltanne erittäin hyvän vastaanoton. Te tuolloin tuitte herra Hatsimarkaakiksen ehdotuksia ja myöskin tuomioistuimen suosituksia ja täten pyydettiinkin komissiota harkitsemaan siirtymäkauden ja liittymätoimenpiteitä, joita tulisi ottaa käyttöön alueilla, jossa on paljon pientuottajia. Ja painotettiin myöskin sitä, että maidon tuottajille tulisi luoda vakaat puitteet ja selkeät perspektiivit, jotta jotta saataisiin kannustimia investointeihin ja tämän kautta voidaan taata tämän toiminnan jatkuminen. Sama tiimi teki tilintarkastuksen myöskin sitten maitosektorin eri välineiden hallinnoinnista, mutta tällä kertaa tämä tarkistus tehtiin lainetussa Euroopassa. Tarkastuksessa todettiin, kun verrataan näitä tuloksia päämääriin, niin me olemme tehneet koko joukon toteamuksia, mutta me myöskin identifioimme siellä riskitekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun harkitaan tätä käynnissä olevaa liberalisointiprosessia. Jos nyt katsotaan menneisyyteen, niin me totesimme, että hallinnointivälineet osittain ovat mahdollistaneet päämäärien saavuttamisen. Esimerkiksi totesimme, että kiintiöt todellakin ovat mahdollistaneet tuotannon asettamisen tiettyihin kehyksiin ja sillä tavalla, että vältytään ylituotannolta. Me myöskin huomioimme, että hintojen heilahtelut, siltä on vältytty pitkään, mutta tuotantohinnat ovat koko ajan olleet pien, vähenemään päin suhteessa todellisiin hintoihin. Ja kuitenkin kuluttajahinnat ovat kasvaneet. Maidon tuottajien tulot eivät ole muuttuneet ja täten monet tilat ovat lopettaneet toimintansa. Me myöskin totesimme, että maitotuotteiden kilpailukyky maailmanlaajuisella tasolla ei ole kovin hyvä perustuotteissa esimerkiksi voin ja maitojauheen kohdalla, koska maailmanlaajuisella tasolla hinnat ovat alemmalla tasolla mutta kuitenkin niistä saadaan, tietystä tuotteista saadaan paljon lisäarvoa esimerkiksi juustoista. Jos me tarkastelemme niitä riskejä, joita tähän sektoriin kohdistuu liberalisoinnin puitteissa, niin tuomioistuin ottaa esille kolme tekijää, jotka meidän mielestämme tulisi ottaa huomioon, koska niillä on talousarviollisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia seuraamuksia. Nämä tekijät ovat seuraavat. Ensinnäkin markkinoiden epävakaus ja hintojen heilahtelut. Ne voivat johtaa hyvin nopeasti siihen, että ylijäämiä syntyy. Toiseksi tällainen rakennemuutoksen kiihdyttäminen, siihen liittyy maantieteellisen keskittymisen riski ja se, että epäsuotuisilta alueilta häviää tuottajia. Ja kolmanneksi sektorin kilpailukyky, se on riippuvainen sen kyvystä sopeutua maailmanlaajuiseen kysyntään hintojen suhteen, mutta aivan erityisesti se liittyy tuotteiden laatuun. Sitten suosituksia Nämä toteamukset ja nämä riskit johtivat siihen, että tuomioistuin laati suosituksia, jotka tietenkin juontavat juurensa näihin tehtyihin huomioihin, ja ne liittyvät seuraavanlaisiin asioihin. Ensinnäkin komission tulisi valvoa markkinoiden kehitystä, jotta vältyttäisiin aivan erityisesti siltä, että massiivisia ylijäämiä syntyisi uudelleen. Myöskin täytyy seurata tuottaja- ja kuluttajahintojen kehitystä ja täytyy ottaa huomioon jalostussektorin ja jakelusektorin kehityskulut. Täytyy tarkastella myöskin strategioita, jotta voidaan välttyä maantieteellisen keskittymisen ja tuottajien tuotannon lopettamisen välillä näillä epäsuotuisilla alueilla ja lisäksi täytyisi suunnata tuotantoa sillä tavalla, että se tyydyttää käyttää kotimaan markkinoita ja sitten ulkomaille tulisi viedä tuotteita, joista saadaan lisäarvoa, kuten esimerkiksi juustoja. Nämä asiat me siis totesimme ja olemme tehneet näitä suosituksia ja meidän mielestämme tulisi välttää välttyä väärinymmärryksiltä. ymmärryksiltä. Ja täten haluaisinkin valiokunnalle tehdä tiettäväksi sen, että tässä kohdassa kuusi kommentit ja suositukset siellä, sieltä löytyy tiettyjä mainintoja, joita itse asiassa tilintarkastustuomioistuin ei ole tehnyt. Esimerkiksi kohdassa yksi tuomioistuin ei missään tässä erityiskertomuksessa sano, että olisi olemassa vain yksi ainoa tapa taata markkinoiden vakaus ja hintojen vakaus. Kohdassa kaksi. Tietenkään tuomioistuin ei halua luoda sekaannusta, päinvastoin se haluaa selventää puolueettomalla tavalla näitä keskusteluja ja panoksia. Kohdassa kolme me emme ole koskaan väittäneet, että että maitokiintiöt ja maataloudelle annettava tuki olisi väline, jolla otettaisiin huomioon epäsuotuisien alueiden etuja yksinomaan. Ja lisäksi kohdassa viisi tuomioistuin äh, sitä ei voida yhdistää siihen näkökantaan, jonka esittäjä esittää ja jossa puhutaan näistä maailmanmarkkinoista ja kilpailukykyisistä, ei-kilpailukykyisistä hinnoista. Tietenkin tuomioistuin kannustaa maailmanlaajuiseen kilpailuun osallistumasta, mutta ainoastaan vietävät lisäarvoa tuovat tuotteet, niihin tulisi keskittyä näillä kansainvälisillä markkinoilla. Luonnollisestikin esittelijä ja valiokunta, niiden tulee itsenäisesti määritellä mielipiteensä ja politiikan suuntauksensa ja sen heidän tulee pyytää komissiolta ehdotuksia. Tuomioistuimen ei tule kuitenkaan sotkeutua tähän keskusteluun ja tästä syystä olisinkin kiitollinen valiokunnalle, olivatpa sen suositukset sitten mitä tahansa niin sen tulisi suosituksensa pitää ominansa eikä väittää, että ne olisivat tullut tuomioistuimesta. Olen käytettävissänne myöskin herra Fenesi, joka johti tarkastusryhmää liittyen näihin maatalousasioihin. Olemme tietenkin käytettävissänne ja voimme vastata kysymyksiin. Kiitos. Grazie, prendiamo atto delle sue osservazioni. Kiitoksia, panemme nämä huomionne mieleen. Sitten esittelensä puheenvuoron. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä erinomaisesta kertomuksesta. Se on myös varsin hyödyllinen meille. Meillä on kuitenkin muutama kommentti. Nämä ilmenevät myös suosituksistamme. Tärkeää on, että me saamme sellaisen kertomuksen, joka toimisi perustana meidän tekemällemme työlle täällä Euroopan parlamentissa ja myös komissiossa. Ja kun yritämme yhdessä uudistaa maatalousalaa, sehän tapahtuu vuonna 2013. No tämän sanottuani haluaisin kuitenkin lisätä, että Minusta tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomus on hyvä lisä käymäämme keskusteluun. Se on poliittinen lisä käymäämme keskusteluun siitä, miltä eurooppalaisen maatalouspolitiikan tulisi tulevaisuudessa näyttää. On tärkeää, että asiaan liittyy myös konkreettisia suosituksia on tärkeää, että komissio jatkuvasti seuraa markkinoiden tilaa ja hintakehitystä, mutta näinhän komissio jo, jo tekee itse asiassa varsin hyvin. Joten ihan konkreettisesti täytyisi miettiä jo tulevia askelia. Ja minusta tässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa oli otettu jo vähän vanhentuneita asioita esille, koska kyllähän nämä asiat ovat jo toteutuneet pitkälti. Joten mitä lisäarvoa tämä nyt meille tuo? No se tuo lisäarvoa ainakin sillä tavalla, että se korostaa näiden neljän päätavoitteen merkitystä. Nämä siis ovat perustana koko maatalouspolitiikalle ja erityisesti maitomarkkinapolitiikalle. Meidän täytyy luoda tasapaino näiden neljän tavoitteen välille. Hintavakaudesta täytyy pitää kiinni ja samalla täytyy pitää kiinni siitä, että maanviljelijöillä on kohtuullinen elintaso ja toki meidän täytyy myös edistää EUn maitomarkkinoiden kilpailu, kilpailullisuutta ja Euroopan maitoalan kilpailukykyä. On selvää, että tämä kertomus tuo hyvän lisän meidän keskusteluumme, kun me nyt keskustelemme näistä perustavanlaatuisista muutoksista EUn maatalouspolitiikkaan vuonna 2013. Haluaisin korostaa myös sitä, että en minä mitenkään väitä, että, että maitokiintiöstä pitäisi luopua. No tämähän on ihan selvää. Minä olen korostanut vain sitä, että tällä alalla on paljon poliittisia päätöksiä ja niitä tehdään. Ja minusta täytyy pitää kiinni siitä, että kun poliittisia kauaskantoisia päätöksiä tehdään, niin meidän täytyy koko ajan pitää mielessämme nämä maitoalan neljä päätavoitetta. Tällä hetkellä maidon tuottajilla on esimerkiksi varsin vaikeaa hintojen laskun takia. Meidän täytyy mietintöni suositusten mukaan ensiksi pohtia, mitkä ovat maitoalan ehkä uudet tavoitteet, ja toiseksi meidän täytyy keskittyä seurauksiin. Mitä seurauksia maitoalan muutoksella on tuottajille syrjäisillä alueilla ja vuoristoalueilla. Pitäisikö heidän tukemiseensa käyttää maatalouspoliittista tukea vai maaseudut, maaseutualueiden kehittämistukea? Tämä on kiinnostava kysymys. Tämän lisäksi minusta on erittäin mielenkiintoista pohtia sitä, että että annammeko maidon tuottajille jonkinlaista eh, henkiinjäämistukea nyt tämän kriisin selvittämiseksi niin kun me tällaista tukea pohdimme, niin meidän täytyy tarkastella maailmanmarkkinoita maitoalalla kokonaisuudessaan, eikä kääntää katseitamme vain sisäänpäin EU-markkinoille. Meidän täytyy antaa maataloustuottajille tai maidon tuottajille mahdollisuus ansaita sen verran rahaa, että he pystyvät tulemaan toimeen. Ja ei pidä kuitenkaan liikaa tietenkään tukea antaa. No joka tapauksessa tilintarkastustuomioistuimen kertomus on hyvä lisä tähän käytävään keskusteluun. Ja tässä voitaisiin pohtia myös, miten maaseudun kehittämispolitiikalla voitaisiin ehkä myös maitoalaan vaikuttaa. Samanaikaisesti vaadin, että emme luo lisää epävarmuutta maitoalalle riippumatta siitä, eh, hankkiudummeko eroon maitokiintiöistä vai emme. Meidän täytyy kehittää maitoalaa ja maitopolitiikkaa EU:ssa. Ja ja tämä on todellakin ihan hyödyllinen kertomus tähän käytävään keskusteluun. Kiitos. 20 programmati, 2 minuutti l'uno. Kiitoksia. Kolme puhujaa jokaiselle minuutti. Rova Holmeier. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. Ja tässä tuomioistuimen kertomuksessa on erittäin tärkeitä ongelma-alueita tuotu esiin, joihin ei välttämättä voida poliittisesti vastata. Tässä on hyvin hyvää kysymyksen asettelua tässä, tässä kertomuksessa. Ja nyt täytyy muistaa, että meillä kaikilla on omat kokemuksemme omista maistamme, omilta alueiltamme, omien maanviljelijöidemme ja omien maidon tuottajiemme parista. Meidän täytyisi nyt tarkastella vähän asiaa myös kokonaisuutena ja ymmärtää eri alueiden väliset valtavat erot. Jos katson kertomusta yksityiskohdittain, niin tämä keskittymisen vastainen taistelu on minusta tärkeä. Ei, ei saa antaa tilanteen kehkeytyä siihen, että täysin hallitsemattomasti annetaan – annetaan maitoalan keskittyä. Eihän tämä muuten liity mitenkään maitokiintiöihin, vaan maitoalalla tämä hallitsematon keskittyminen tarkoittaa juuri sitä, että että ainoastaan suuret toimijat pystyisivät toimimaan ja sinänsä elinkelpoiset pienet ja keskisuuret toimijat katoaisivat markkinoilta. Ja täytyy muistaa, että tällainen keskittyminen saattaa aiheuttaa myös suuria ympäristöongelmia ja toimitusvarmuusongelmia ja tietysti työllisyysvaikutukset ovat valtavia. Ajatelkaa jotakin syrjäisiä seutuja, Etelä-Tiroli tai oma alue, omat alueeni ja italialaiset pienet alueet, niin on selvää, että tällaista liiallista keskittymistä vastaan täytyy taistella nimittäin on selvää ja samalla täytyy pitää mielessä se, että pienet ja keskisuuret toimijat eivät välttämättä pysty kilpailemaan maailmanmarkkinatason toimijoiden kanssa. Ja meidän pitäisi pohtia, miten me voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea näitä alueita ei ehkä koheesiorahasto olekaan oikea rahasto, vaan maaseudun kehittämisrahasto tai jotkut muut rahastot, koska maan viljelijät ja maataloustuottajathan ovat avainasemassa omien alueidensa äh, elossa pitämisessä ja kehittämisessä. Meidän täytyy nämä paikalliset toimijat ottaa äh, toiminnan keskiöön, kun maatalouspolitiikan tulevaisuutta suunnittelemme. Toiseksi pidän erityisen tärkeänä sitä, että tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan sivunut maailmanmarkkinoiden tilannetta maitoalalla. Tätä meidänkin tulisi seurata tarkalla silmällä ja miettiä, miten mahdollisimman tehokkaasti ohjaamme rajallisia varoja niihin kohteisiin, jotka ovat kilpailukykyisiä myös maailmanmarkkinoilla. Täytyy miettiä, mihin tuoteryhmiin annetaan vientitukea ja muuta tukea ja ne rahat täytyy äh, kohdistaa sellaisiin tuotteihin ja tuotekategorioihin, joilla on kilpailukykyä myös maailman markkinoilla. Ja lopuksi, ja tämä liittyy myös tähän hallitsemattomaan alan keskittymiseen, nimittäin tällä hetkellähän maailman terveysjärjestö on kiinnittänyt huomiota erityisesti elintarvikemarkkinoiden tilanteeseen – ja meidän täytyy nämäkin näkökohdat ottaa huomioon, koska, koska pienillä toimijoilla, pienet toimijat jäävät tässäkin jalkoihin. Joten on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin on tässä käsitellyt hyvin laaja-alaisesti näitä maitoalaan liittyviä ongelmia ja haasteita. Ja sen täytyy katsoa, ovatko nämä kohdat yksi ja kaksi nyt itse asiassa niin tärkeitä. Minusta nämä yksi ja Ja täytyy miettiä tässä myös, mitkä tässä nyt ovat näitä ongelmien aiheuttajia. Grazie, vi prego di rimanere nei due... Kiitoksia. Pyydän pitämään kiinni ajoista. Sitten herra Ausling. Ich begrüße den Bericht außerordentlich. Äh, wir haben ihn auch schon mal im Agrarausschuss äh, kurz angesprochen. Äh, Kiitos. Tästä asiastahan on keskusteltu maatalousvaliokunnassa varsin pitkään ja täytyy miettiä, mitkä ovat sitten tulevaisuuden maatalouspolitiikan ohjausvälineet. Ja nämä loppupäätelmät täytyy pohtia Mitkä ovat seuraukset, jos markkinoiden annetaan kehittyä hallitsemattomasti? Meillä on silloin ylijäämiä liikaa ja tämä tulee myös maksamaan sievoisen summan eurooppalaisille veronmaksajille. Ja täytyy ajatella asiaa myös pitkällä tähtäimellä, miltä näyttävät maatalousmarkkinat vuonna 2050. Mutta totta kai markkinoita täytyy jollain tavalla säädellä. Se ei välttämättä muuten toimi eikä toimikaan. Pitäisikö se olla sitten kiintiöjärjestelmä vai joku muu? Näihin kysymyksiin täytyy löytää vastaus. No komissiohan on näitä asioita pohtinut. Ja, ja tässä on puhuttu ja tarkasteltu jo aikaisemmin 2000-luvun alussa sitä, että mihin markkinoiden vapauttaminen voisi johtaa. Ja näitä asioita täytyy tarkastella kriittisesti ja nyt me olemme saaneet näitä uusiakin arviointia arviointeja ja on käynyt ilmeiseksi, että tulevaisuudessa markkinoiden ohjausvälineitä tarvitaan. Markkinoiden ei voida antaa kehittyä vapaasti ja sitten täytyy tietysti miettiä, miten me suhtaudumme niihin alueisiin, joilla olosuhteet ovat varsin hankalat verrattuna muihin. Ja pitäisikö nämä sitten käsitellä toisessa pilarissa vai muissa, muissa äh, kokonaisuuksissa? Nämä ovat tällaisia perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ja ja tämä tilintarkastustuomioistuimen loppupääte- kertomuksen loppupäätelmä on aika selvä, että vapauttaminen ei ole mikään itse tarkoitus, vaan että Euroopan unionissa täytyy säädellä maatalousmarkkinat. Vaughan. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on nyt hyvä, rohkea kertomus, erityisesti nämä suositukset esittelijältä on selvää, että maito- ja maatalouspolitiikka on aina varsin kiistanalainen kysymys EU-ssa, varsinkin kun muutoksia on ehdotettu ja näin tämän itse varsin hyvin, kuin olin lomalla Ranskassa siellä valtavasti protestoitiin maitopolitiikkaa vastaan. Kuitenkin yhteydessä kuningaskunnassa Viljelijän liitto on tyytyväinen, että kiintiöt loppuvat vuoteen 15 mennessä ja heille sopii myös se, että kilpailu kasvaa, jota tämä tuo alalle he varmasti ymmärtävät myös sen, että suuri keskustelu maatalouspolitiikasta tulee seuraavissa rahoituskehyksissä 2013 20 ajalla. Ja siksi suositukset, joita meille nyt on esitelty, ovat pitkälti oikeasuuntaisia, erityisesti kun sanotaan, että on enemmän kuin yksi keino tarkastella tärkeitä kysymyksiä maito- ja maataloussektorilla. Tämä tarkoittaa sitä, että on muitakin politiikkoja, joita pitäisi käyttää näiden asioiden hoitamiseen ja maaseudun edistämiseen. Ehkä tästä ei ole tänään puhe, mutta kun katsotaan tulevaisuuteen, niin silloin meidän mielestäni täytyy käydä laajempaa keskustelua maaseutupolitiikasta EU-ssa. Esimerkiksi kuinka kohtelemme köyhyyttä maaseudulla se ei liity vain tulotasoon, vaikka sekin on tärkeä kysymys. Kyse on myös palveluiden saannista, liikennemahdollisuuksista, joukkoliikennemahdollisuuksista, asuntokysymyksistä ja monista muista asioista. Tästä, tästä tarvitaan paljon laajempaa keskustelua jatkossa. Sitten kun puhutaan talousarviosta tulevina kuukausina ja eri tulopilareista, tasapainosta, tukien ja maaseudun kehityksen välillä mutta tällä hetkellä kiinnitän huomiota näihin suosituksiin. Uskon, että nämä suositukset ovat pitkälti oikeansuuntaisia. Ne ovat rohkeita, selkeitä ja olen todellakin tyytyväinen. Ne ovat hyvä osa tähän keskusteluun, jota me käymme maitopolitiikasta ja maaseudun ja maastopolitiikasta yleensä ja maatalouspolitiikasta jatkossa. Grazie, do la parola. Kiitoksia. Sitten komission edustaja, johtaja Steilen, olkaa hyvä. Tai Verstelen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me tietenkin myöskin olemme tyytyväisiä tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, koska se antaa mahdollisuuden keskustella maitosektorin tilasta. Haasteena maitosektorilla globalisaation ja liberalisaation puitteissa on kehittyä kilpailukykyisemmäksi siis kuroa umpeen se kuilu, joka meillä aikaisemmin oli. Siis meillä oli 30 prosentin hintaero verrattuna maailmanmarkkinoihin ja samaan aikaan me haluamme pitää kiinni kilpailukykyisestä maidon tuotannosta myöskin maaseutualueilla tai herkemmillä alueilla. Ja jotta kilpailukykyisyys saavutetaan, me olemme alentaneet hintoja, me olemme pienentäneet turvaverkkoa ja me olemme sitten antaneet äh, tuotantotukea 5 miljardia euroa suoraa tulotukea, joka on nyt erotettu tuotannosta, mutta sitten toisaalta se on taas äh, äh, täydentäviin ympäristöehtoihin yhdistetty. Me olemme vahvistaneet näitä toimia, jotta sektorista tulisi kilpailukykyisempi. Myöskin tehtiin päätös siitä, että nämä kiintiöt poistettaisiin vuonna 2015 ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tässä tehtiin päätös jo vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäneljä äh, väliaikaisena välineenä. Kaikki varmaan täällä ovat samaa mieltä siitä, että liberalisoiduilla markkinoilla, jotka ovat äh, paljon integroituneimpia maailmanmarkkinoihin, niin tällainen kiintiöjärjestelmä sillä ei ole enää sijaa. Tämä on linjassa myöskin tuomioistuimen suositusten kanssa vuodelta 2001. Kaikki tietävät sen, että me olemme käyneet läpi hyvin vaikean suhdanne tilanteen maitosektorilla. Tämä oli seurausta talouskriisistä Ensin kysyntä ja hinnat olivat korkealla vuonna 2007, sitten kysyntä pieneni ja hinnat olivat kovin alhaisia vuonna 2008, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä tapahtui hyvin vakaan maidontuotannon puitteissa. Me tuotimme melkeinpä tismalleen saman määrän maitoa ja itse asiassa tämä oli neljä prosenttia alle kiintiön, eli kiintiöillä ei tässä yhteydessä ollut suurtakaan merkitystä, vaan todellakin kysyntä pieneni. Ja tästä syystä, kuten me olemme kaikki päättäneet, niin tämä turvaverkkomekanismi otettiin käyttöön ja se toimi hyvin. Me ostimme voita ja maitojauhetta ja samaan aikaan hyvin varovaisella tavalla me otimme vientitukivälineen käyttöön ja kokonaisuudessaan hinnat vakautuivat turvaverkkotasolle ja sitten sen jälkeen lähtivät nousuun. Ja kun me ostimme yksi tai kaksi prosenttia maitoa tältä kaudelta, eli ei tässä suurista summista ole kysymys, suurista määristä. Voin sanoa, että näiden kehitysten ja suhdannekehitysten ansiosta hinnat näissä interventiotuotteissa ja maidossa ja voissa, niin ne ovat jo noin 125 prosentissa, eli yli interventiohintojen, ja tämä on jo heijastunut tuottajille maksettaviin tuottajahintoihin, eli me olemme päässeet tästä hyvin alhaisesta hintatilanteesta pois, vaikkakin hinnat edelleen ovat noin 20 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin äh, edellisenä vuonna, jolloin hinnat olivat kovin korkealla kun me olimme tässä hankalassa suhdannetilanteessa, me saimme tuomioistuimen kertomuksen. Siinä esitettiin kysymyksiä ja kysymyksiä sen suhteen, missä määrin äh, päätettyä politiikkaa tulisi jatkaa, tulisiko keskittyä enemmän sisämarkkinoihin vai ulkoisiin markkinoihin. Kertomuksessa myöskin äh, osoitetaan sormella enemmän kiintiöiden poistamisen haittoja kuin etuja ja tässä mielessä myöskin on tehty suositus sen suhteen, että komission tulisi valvoa sitä, että liberalisointi ei johtaisi ylituotantoon tällainen sanamuoto, joka voisi johtaa siihen, että instituutioiden tasolla ryhdytään tarkkailemaan näitä määriä ja silloinhan ryhdytään lähentymään kiintiöajattelutapaa. Ja tämä ehkä saa aikaan sekaannusta ja keskustelua. Ja tästä syystä me olemme iloisia tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta ja vieläkin enemmän Rochal de Mosan mietinnöstä, jossa kohdassa kaksi pyydetään komissiota jatkamaan poliittisten päätösten täytäntöönpanoa, jotta vältytään ähm, sekaannuksilta. Haluaisin myöskin vakuuttaa parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle, että komissio todellakin tekee parhaansa ja hyvin proaktiivisesti tarkastelee, eh, millä toimilla voitaisiin, mitä toimia voitaisiin liittää niihin, joihin on jo ryhdytty. Meillä on markkinavälineet, me olemme vahvistaneet me olemme vahvistaneet rakennemuutosvälinettä elvytyspaketin puitteissa ja meillä on myöskin korkean tason ryhmä, joka neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten hintojen heilahtelua vastaan voitaisiin taistella. Ja tämä kaikki tehdään yhteistyössä tuottajien ja jakelijoiden kanssa. Tässä on kysymys myöskin sitten siitä neuvotteluvoimasta, joka tuottajilla on. Tässä on kysymys teknologiasta, innovaatiosta, etiketöinnistä ja myöskin markkinatoimenpiteiden tulevaisuudesta ja missä määrin muut välineet, esimerkiksi futuurit, jotka kattavat nämä hintariskit, miten niitä voitaisiin käyttää. Korkean tason ryhmä se kokoustaa hyvin usein. Meillä on 8. joulukuuta, sitten tammikuun lopussa meillä on kolme viikon välein kokouksia ja toivon mukaan me saamme kirjoitettua raportin kesäkuulle 2010. Ja haluaisin myöskin tässä yhteydessä sanoa, että me järjestämme 26. maaliskuuta konferenssin, jossa kaikilla sidosryhmillä on myöskin mahdollisuus osallistua tähän tärkeään keskusteluun. Kiitos. Bene, grazie. Kiitoksia. Sitten kohtaan 11 esityslistalla erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimelta, joka koskee tiedotus- ja menekin edistämistoimia maataloustuotteissa. Tilintarkastustuomioistuimen jäsen herra Molnar saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin lyhyesti esittelen tämän kertomusta, sallikaa minun kiittää herra Fjellneriä hänen työasekirjastaan, joka varsin selkeällä tavalla tarttuu avainviesteihin tästä erityiskertomuksesta ja näin ollen suositukset perustuvat täyteen y- ymmärrykseen koskien meidän tarkastustyötämme ja sen tuloksia. Näin ollen en puhu asioista, jotka löytyvät tästä mietinnöstä. Minä puhun pelkästään pääviesteistä erityiskertomuksessa. Kuten te tiedätte, EU toteuttaa ja yhteisrahoittaa menekin edistämistoimintaa maataloustuotteissa. Näin on ollut 80-luvun alusta lähtien. Aivan erityisesti voidaan toimia ja menekin edistämistoimissa, jossa pitää korostaa EUn tuotteiden etuja. Mutta mitä tulee laatuun, hygieniaan, elintarviketurvallisuuteen tai siihen, miten noudataan ympäristösäädöksiä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, koska nämä tietoisia ja toimet liittyvät vihreään laatikkoon OM VTO-neuvotteluissa. Tämä nämä säädökset todennäköisesti tulevat kehittymään ja muuttumaan. Komissio tällä hetkellä muuton syvällisesti pohtiikin tätä järjestelmää, joka saattaisi johtaa siihen, että vahvistetaan huomattavalla tavalla tiedotus- ja menekin edistämistoimintaa. Tässä kontekstissa tilintarkastustuomioistuin on tarkastellut näiden toimien tehokkuutta ja missä määrin sit menot, jotka ovat tähän liittyneet, ovat olleet säännönmukaisia. Tämä valvonta tehtiin komission yksiköiden kohdalla, samoin kolmessa jäsenvaltiossa, jossa näitä toimia erityisesti harjoitetaan. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin totesi neljä tärkeää kysymystä ja esitti suosituksia. Nämä ovat näitä seuraavia. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin joidenkin, komissio joidenkin vuosien ajan on pyrkinyt parantamaan hallintaa ja valvontaa tässä toiminnassa. Tämä on jo mahdollistanut sen, että on saatu myönteisiä tuloksia joillakin alueilla. Komis- Näitä täytyy vielä vahvistaa ja tietämystä pitää syventää. Toiseksi järjestelmä, joka on käytössä, ei mahdollista sitä, että voidaan teho, tehokkuutta mitata. Sen vaikutus on todennäköisesti myönteistä, mutta sitä on vaikea tällä hetkellä määritellä. Pitää kuitenkin varmistaa johdonmukaisuus budjetin ja tavoitteiden välillä. Tavoitteita pitäisi siis täsmentää ja tarvitaan sopivia toteutusperformansseja, äh, perform, äh, sopeutusindikaattoreita. Tar- meidän pitää, pitää pystyä myös määritellä, määritellä kokonaistrategia ja varmistaa paremmin täydentävyys eri olemassa olevien melkein välillä. Kolmanneksi komissio on valikoivampi, kun se hyväksyy näitä yhteisrahoitettuja hankkeita ja ohjelmia. Ohjelmat ohjelma täytyy jatkaa, erityisesti mitä tulee tietoihin, joita tarvitaan ohjelmien vaikutuksista ja ajasta. Jäsenvaltioiden täytyisi myös jatkossakin olla ennalta valikoivia. Ja lopuksi mitä tulee ohjelman täytäntöönpanoon ja menojen laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen pitäisi kiinnittää huomiota ainetusti valvontaan ja miten vallitaan täytäntöönpanoelimet, joilla on aivan avainrooli jatkoseuranta komission kohdalla. Komission seuranta on parantunut menojen kohdalla, mutta Joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin ongelmia ja siellä pitäisi harjoittaa seurantaa, jotta voidaan korjata virheet ja puutteet nopeammin. Tässä olivat nämä avait. Viestimme jälleen kerran. E, e, ei ole mahdotonta, että tämänhetkinen toiminta komissiossa johtaa ehdotuksen, jolla huomattavalla tavalla vahvistetaan tiedotus- ja menekinestämisbudjettia tässä yhteydessä tuomioistuimen suositukset, joilla pyritään parantamaan jär... täytäntöönpanojärjestelmän tehokkuutta, saadessa tavallaan täyden merkityksensä. Fjellner. Kiitoksia sitten esittelijä Fjellner. Fantastiskt. Tack så mycket ordförande. Tackar. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ymmärrän, että minun täytyy puhua mahdollisimman lyhyesti, no se sopii kyllä. No minä aloitan vain sanomalla, että kun otin vastaani tämän tehtävän, niin minulla oli tietty ennakkokäsitys tästä järjestelmästä. Luulin, että se on kauhean poliittinen. Minun täytyy myöntää, että olen niiden joukossa, jotka itse asiassa vähän kyseenalaistivat koko tämän järjestelmän, että kannattaako verorahoja syytää siihen, että kansallisella tasolla tehdään tiedotus- ja menekin edistämistoimia ainakin Ruotsissa on ollut kaikenlaisia kampanjoita, että pitäisi ostaa hollantilaisia tulppaaneja ja espanjalaisia tomaatteja, niin kyllä tällaiset menekin edistämistoimet ovat herättäneet Ruotsissa kyllä paljon kritiikkiä EUta kohtaan, mutta näistä on syytä keskustella, se on ihan totta. Ovatko menekin edistämistoimet osoittautuneet hyviksi? Ovatko ne saavuttaneet tavoitteensa? Miten niitä on hallinnoitu ja niin edelleen? Nämä ovat tärkeitä asioita toki, mutta meidän pitäisi miettiä tätä peruspoliittista kysymystä. Onko näissä toimissa ylipäätään järkeä vai ei? Ovatko ne sopivia vai eivät? Jos ajatellaan, kuinka paljon rahaa näihin käytetään, Rahat ovat kaksinkertaistuneet yli, tai yli kaksinkertaistuneet alle kymmenessä vuodessa näihin toimiin osoitettavat rahat. Se on aika paljon. Ja minulla on siis tiettyjä varaumia ja suhtaudun tähän kriittisesti, mutta sinänsä olen tyytyväinen, että komissio on parantanut hallinto- ja valvontajärjestelmiään. Tätä varmasti vaaditaan ja toivotaan ja on tärkeää, että myös seurataan tarkalla silmällä jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontatoimia. Ja ongelmia on ilmennyt selvästi esimerkiksi Italiassa. Ja Italia on nyt onnistunut vähän parantamaan toimiaan. Se on paremmin selvillä siitä, mitä siellä tapahtuu ja miten yhteisiä rahoja käytetään. Ja hyvä niin. No, mitä meidän kannattaa nyt tehdä, mitkä olisivat tällaisen politiikan tavoitteet, niin minusta tavoiteasetanta on hyvin eh, tehty, mutta ne pitää vielä hyvin tarkoin selvittää. Meidän täytyy, on vaikea nimittäin mitata edistystä, ellei me tiedä ihan tarkkaan, mihin meidän pitäisi mennä. Eli tavoiteasetannan täytyy olla kristallinkirkasta. Ja on selvää, että, että tavoitteen, tavoitteen asentanta on tärkeä. Ja se, joka, va, joka äh, hetkinen, joka tähtiin kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, kuten äidilläni on tapana sanoa joten täytyy miettiä, mikä on, on tavoite ennen kuin siihen ylipäätään pyritään. Täytyy todella pohtia, onko, miten tässä on järkevää toimia, ja tavoitteiden pitää olla yhdessä linjassa myös käytettävän budjetin kanssa. Ja sitten nämä SMART-tavoitteet on tärkeää, että tavoitteet asetetaan sillä tavalla, että niitä voidaan ensinnäkin saavuttaa, että ne voidaan saavuttaa ja että niiden saavuttamista voidaan seurata. Ja yksi tärkeä kysymys on se, että jos katsotaan nyt tilannetta, niin aika moni tai muutama maa käyttää tätä paljon. Italia, Espanja, Ranska, Saksa ja Kreikka. Nämä maat käyttävät valtaosan näihin toimiin osoitetusta budjetista. No miksi? Minusta nämä ovat aika kilpailukykyisiä maita, varsinkin maitoalalla ja ylipäätään maataloustuotteiden alalla, niin eikö näitä rahoja pitäisi nyt jakaa vähän tasaisemmin? Minkä takia nämä muutamat maat vohkivat kaikki rahat? Tämän haluaisin tietää ja ymmärtää tästä tilanteesta vähän enemmän. Kiitos. Grazie minuto. Un minuto all'onorevole Schaldemose e poi facciamo chiudere la... Kiitoksia sitten rouva Schaldemose minuutti ja sen jälkeen komissio lopettaa keskustelun. Øh, øh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä tuen kyllä näitä esitettyjä suosituksia. Hyvä niin. Mutta tässä on kyllä yksi ongelma, nimittäin emme tiedä, toimiiko tämä asetus järkevällä tavalla, koska emme voi mitata oikein saavutettuja tuloksia. Ja juuri tässä Fjellner on oikeassa. Pitääkö meillä tällainen tukiasetus ylipäätään olla? Onko tällä olemassaolon oikeutus? Se on kriittinen kysymys tässä. Grazie per chiudere Kiitoksia. Sitten lopuksi herra komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös tilintarkastustuomioista aika myönteisestä kertomuksesta tästä edistämispolitiikasta. Samoin esittelijä Fjellneriä kiitän. Voin puhua varsin lyhyesti, koska kaikki suositukset, joita tilintarkastustuomioistuin samoin esittelijä ovat esittäneet, ovat oikeassaan jo käytännössä ja täytännössä uudessa edistämispolitiikassa. On totta, että budjetti on kaksinkertaistunut, mutta on se 23 miljoonasta 50 miljoonaa. Vieläkin ollaan kuitenkin aika kohtuullisissa rajoissa. Mitä olemme sitten tehneet tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja mietinnön julkaisemisen jälkeen on seuraava. Olemme olleet vieläkin kurinalaisemmin valikoineet ohjelmia ja korostaneet elementtejä, joita juuri on ehdotettu erityiskertomuksessa tässä mietinnössänne. Erityisesti edeltävät vaikutusarvioinnit ja markkinatutkimukset, selkeät tavoitteet, toimet, jotka liittyvät tavoitteisiin, realistiset talousarviot ja yksityiskohtaiset sellaiset. Ja kaikkein tärkeimpänä asiana arviointimetodi, jonka kautta pystymme vuosittain vai- arvioimaan vaikutusta ja tuloksia ilman, että on olemassa arviointijärjestelmää ohjelmassa, niin ohjelmaa ei edes hyväksytä. Te tiedätte varsin hyvin, että olen saanut tällaisen lisänimen se, joka epää kaikki menekinestämisohjelmat. 60 prosenttia ohjelmista ei mene läpi, koska alun perin sieltä ei löydy näitä perustekijöitä, joiden kautta pystymme arvioida jokaisen euron käytön tässä menekinedistämistoiminnassa. Mitä tulee sitten strategiaan jatkossa, komissio on pohtimassa asiaa vielä ei ole mitään uutisia, koska uutiset, tiedot vaihtuvat päivästä toiseen, eikä voida sanoa, niin kuin tilintarkastustuomioistuinkin toteaa, äh, että todennäköisesti tullaan lisäämään talousarviota tässä. On erilaisia muotoja, vaihtoehtoja, joista keskustellaan. Ne kaikki eivät kuitenkaan johda talousarvion kasvuun menekin edistämispolitiikassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi tapaamme 25. tammikuuta maanantaina.